Dear colleagues, probably it is time to... No niin, kollegat, varmasti on syytä aloitella. Tai mennäpä pitämättä puhetta ensimmäisen kohtaan esityslistalla, eli sen hyväksyminen, ellei kukaan vastustakaan, voimme hyväksyä sen muutoksitta. Minulla on muutama puheenjohtajan ilmoitus. Korasta kaksi, siis korassa kaksi Ensinnäkin me aiomme järjestää ylimääräisen kokouksen Strasburgissa maanantaina 9. maaliskuuta kello 19. Silloin keskustellaan varapuheenjohtaja Timmermansin kanssa. Hän on vastuussa kestävästä kehityksessä muun muassa. Meillä on tulkkausta tänään 20 kielellä. Tavallisen tapaan asiakirjat on tarjolla sähköisessä muodossa e-meeting-sovelluksessa ja tämä menee myös verkkoon, tämä kokous. Ja nyt tärkeimpään kohtaan esityslistallamme keskustelu varapuheenjohtaja Maros Shevkovicin kanssa. Hän on vastuussa energiaunionista strategiakehyksessä. Ensinnäkin haluaisin toivottaa tervetulleeksi ensimmäistä kertaa valiokuntaamme sen jälkeen, kun hänestä tuli komission varapuheenjohtaja, jonka salkun kuuluu energiaunioni. 23. lokakuuta Euroopan neuvosto hyväksyi päätelmät 2030 puitteista energialalla. Neuvoston päätelmät keskittyvät siihen, mikä merkitys on sillä, että saadaan hyvin toimivat energiamarkkinat – ja että toimitaan sen puolesta, että voidaan energiariippuvuutta vähentää ja lisätä energiavarmuutta. Nämä painopisteet näkyvät myös komission työohjelmassa tälle vuodelle. Tämä tämän keskustelun rooli on nimenomaan olla ensimmäinen aloite keskusteluksi ja katsoa ympäristöpolitiikkaa laajemminkin. Komissio aikoo hyväksyä tämän ohjelman 25. helmikuuta. Strateginen kehys liittyy energiaturvallisuuteen, kilpailukykyisiin energiamarkkinoihin, energiatehokkuuteen, hiiliriippuvuuden vähentäminen energiapaletissa ja niin, että meiltä, meistä tulisi uusiutuvissa energialähteissä ykkönen maailmassa ja myös tutkimuksessa innovoinnissa. Olotamme mielenkiinnolla lisätietoja komission varapuheenjohtajalta. Niin ikään suunnata katseet eteenpäin turvalli- energiapolitiikassa, ajatellen lainsäädäntöpuitteitakin sekä ETS ja muilla kuin ETS-aloilla. Komission täytyy keskittyä ennen kaikkea siihen, että voidaan valmistella eu kantoja ilmastonmuutoskonferenssiin Pariisissa. Me odotamme mielenkiinnolla myös tietoja tämän asian kehittymisestä. Ja sitten vielä yhteys kestävän politiikkaan täytyy myös pitää mielessä, että me tiedämme, että ilman saastuminen on ollut huolena myös komissiossa. Nyt on esitetty lainsäädäntöä, että ilman saasteet huomioidaan. Me aiomme jatkaa työtä komission rinnalla ilmanlaatudirektiivin parissa. Se asettaa myös oikeudellisesti tovia tavoitteita seitsemännessä puitteohjelmassa. Se on tärkeä kansalaisille. Me halusimme tietää myös enemmän komission suunnitelmista liittyen 2015 komission työohjelmaan muuttaa ehdotusta tiettyjen ilmansaasteiden vähentämistä. Seuraa, seurauksena myös energia- ja ilmastopaketille. Me toivomme keskustelua komission jäsenen kanssa kaikista näistä aiheista ja saatte seuraavaksi nyt puheenvuoron. I want only... Sen verran kiittäisin vielä myös Norjan parlamentin jäseniä. He ovat vierailulla nyt myös meidän valiokunnassamme. Kiitos, että olette läsnä täällä tänään. Thank you very much, uh, uh, dear, dear... Kiitos oikein paljon äh, parahin puheenjohtaja Lavi ja arvoisat jäsenet, äh, hyvät ystävät äh, myös Norjasta. No niin, ensinnäkin haluan kiittää teitä ystävällisestä kutsustanne kokouksenne tänään. On hienoa, että sain nyt osallistua tähän ylimääräiseen envivaliokunnan kokoukseen, koska näin voin keskustella kanssanne siitä, miten valmistelemme ja saatamme päätöksen puitteet, jotka helmikuun lopussa teille tulemme esittelemään. Siksipä kiitänkin teitä mielenkiinnostanne energiaunionia kohtaan. Eilen minulla itse asiassa oli tilaisuus käydä vastaava keskustelu Itrevaliokunnan kollegojen kollegojenne kanssa. Se oli erittäin hyödyllinen keskustelu sekin. Nyt esittelen teille paitsi meidän ajatuksiamme, myös olen täällä kuulemassa teidän ajatuksianne, teidän huolenaiheitanne, teidän ajatuksianne siitä, mitä energiaunionissa tulisi erityisesti Euroopassa priorisoida. Ja olen varma siitä, että vuoropuhelumme on erittäin hyödyllinen ja keskustelut erittäin hyviä. Energiaunionia pidetään uudessa Junckerin komissiossa yhtenä ehdottomista painopistealueista. Siksi olenkin hyvin iloinen siitä, että tämän päivän kokous järjestyy. Se on erittäin ajankohtainen. Tässähän nyt tosiaan on vielä pari viikkoa tuohon helmikuun 25. jolloin meillä on tarkoitus hyväksyä energiaunionipaketti. Tiedän, että jotkut teistä valmistelette kirjallisia panoksia. ne otamme erittäin mielellämme vastaan ja luonnollisesti miettii. Valmistelette myös ajatuksianne, puheenvuorojanne, joita tulemme sitten kuulemaan kuulemiskierroksella ja myös itse asiassa Riassa. Arvoisat jäsenet, hyvät kollegat, hyvät ystävät, kun komission puheenjohtaja esitteli ajatuksiaan siitä, miten komissio haluaa muuttaa muuttua ja muuttaa toimintatapaansa. Puheenjohtaja korosti, että meidän tulee toimia isosti isoissa asioissa, eli niissä asioissa, joilla on äh, hyvin syväluotava vaikutus äh, kansalaisten elämään kaikkialla Euroopan unionissa. Meidänhän täytyy äh, vaikkapa varmistaa lämmityskustannukset niin, että kaikilla on varaa lämmittää kotiinsa ja että geopoliittisista muutoksista ja epävakaudesta huolimatta hinnat pysyvät vakaina. Samoin meidän täytyy varmistaa se, että yrityksemme, myös PK-yritykset, voivat ostaa energiaa kilpailukykyiseen hintaan ja näin ne voivat puolestaan olla kasvun ja työpaikkojen moottoreita. Tätä kovasti tarvitaan. Samoin täytyy varmistaa se, että joku hyvä keksiä Helsingistä tai Portosta voi toteuttaa tieteellisen läpimurtonsa vaikkapa uusiutuvien energialähteiden alalla täällä Euroopassa, eikä hän joudu lähtemään Yhdysvaltoihin tai Kiinaan. Haluamme olla johtavia tällä alalla. Samoin haluamme taata sen, että minun lapseni Bratislavassa tai lapset Berliinissä, meidän kaikkien lapset kaikkialla Euroopassa ja myös heidän lapsensa eivät joudu maksamaan kovaa hintaa niistä ympäristövirheistä, joita aiemmat sukupolvet ovat tehneet. Tämä kaikki varmaan kuulostaa erittäin kunnianhimoiselta, mutta kaikki tämä on saavutettavissa ja juuri nyt poliittisessa ilmastossa energiaunioni on asioiden keskiössä. Kun ajatellaan geopoliittista tilannetta, erityisesti nyt itäisellä rajallamme, kuinka kuinka onneton tilanne siellä nyt on, niin tämä on itse asiassa nostanut Euroopan energiaturvallisuuden entistä tärkeämpään asemaan. Ja Euroopan sopimus 2030 ilmasto- ja energiakehyksestä on nyt avannut myös tietää hyvälle kunnianhimoiselle sopimukselle Pariisissa ja meidän täytyy todella nyt panna kaikki EU 2030 sopimukseen liittyvät tavoitteemme. Liman neuvottelut olivat aika, aika vaikeatkin, mutta Eurooppa puhui yhdellä äänellä. Ja nyt olemme nähneet, että muutkin maailmanlaajuiset toimijat ja johtajat ovat lähteneet oikeaan suuntaan. Että kyllä tämä ihan ihan hyvin voi vielä päättyä Pariisissa. Me tarvitsemme toimivan energiaunionin, joka katsoo tulevaisuuteen myös ilmastonmuutoksen suhteen. Ja Junckerin investointisuunnitelman on tarkoitus vapauttaa lisää rahaa myös energiasektorille, ottaen huomioon ympäristö samalla. Ja tämä kaikki osoittaa, että ilmapiiri on nyt muuttunut ja komissio on äärimmäisen päättäväinen näiden tavoitteiden suhteen. Uskon, että nyt meillä on todellinen mahdollisuus näiden muutosten toteuttamiseksi. Uskon, että nyt voimme ottaa aimo harppauksen eteenpäin. Meidän täytyy todella kaikkien vetää yhtä köyttä ja tarttua tähän tilaisuuteen. Hyvät naiset ja herrat, kyllä meidän samalla täytyy keskustelua käydessämme olla rehellisiä. Varmaan on ihan reilua todeta, että huolimatta tästä hyvästä edistyksestäkin, jota viime vuosina on aikaan saatu, täytyy todeta, että tämänhetkinen energiapolitiikkamme on kestämätöntä sanan kaikissa merkityksissä. Öljyn hinta heittelehtii ja lyhyellä aikavälillä tämä houkuttelee äh, erilaisiin äh, spekulaatioihin, keinotteluun ja äh, pitkällä aikavälillä tämä on äh, myös hyvin vaarallista. Ja kun ajatellaan äh, energiaa, niin tässä on jatkuva vaara erilaisille häiriöille, varsinkin kun nämä energiantuojamaat ovat mm, poliittisesti tätä asetta käyttäneet. Ja meidän energiajärjestelmämme on itse asiassa hyvin sirpaloitunut. Ja meidän täytyy olla mm, meidän täytyy olla sen suhteen, tämän sirpaloitumisen suhteen rehellisiä senkin. Meillä on 28 kansallista siiloa, jotkut osat, ähm, Euroopan osat eivät vielä edes ole täysin äh, mukana integroituneena energiajärjestelmissä. Ja kun ajatellaan näitä erilaisia äh, toimintatapoja Euroopassa, kuinka suuria eroavaisuuksia esimerkiksi kapasiteetin suhteen on ja kuinka erilainen lähestymistapa on valittu eri jäsenvaltioissa. Esimerkiksi uusiutuvien energialähteiden ähm, tukemisen suhteen ja mehän tiedämme, että mm, maailman talousfoorumi totesi, että jos aivan alusta alkaen olisi valittu Euroopan ja valittaisiin Euroopan malli, niin jopa 140 miljardia euroa voitaisiin säästää. Ja tämä summa on niin suuri, että meidän varmaan kannattaa todella miettiä, miten saisimme uudistettua järjestelmäämme ja miten eh, meidän tulisi toimia Euroopan laajuisen järjestelmän puolesta, koska näin säästettäisiin rahaa, energiaa ja saataisiin lisäarvoa. Tämän lisäksi täytyy olla rehellinen sen suhteen, että kun me täältä tänä iltana kukin lähdemme koteihimme, niin meillä on täysin ilmeistä, että kotona kaikki toimii, kotona kaikki on kunnossa. Meillä on siellä lämmintä ja meillä on lämmintä vettä ja kaikki toimii. Mutta valitettavasti näin ei kuitenkaan ole kaikkien eurooppalaisien kohdalla. Katsokaapa tuota kuvaa. 10 prosenttia kotitalouksistamme kärsii energiaköyhyydestä. On siis Euroopan kansalaisia, joilla ei ole varaa maksaa energiasta, heillä ei ole varaa maksaa lämmityslaskujaan ja heidän on äärimmäisen vaikea elää ja olla, koska Euroopassahan nyt energiapalveluja pidetään peruspalveluina, joihin kaikilla tulisi olla varaa. Mutta kyse ei ole vain kuluttajista. Täytyy muistaa myös yrityksemme. Kaasuhinta Euroopassa on yli kolme kertaa kalliimpi kuin Amerikassa. Tämäkin on valtava taakka niin teollisuudellemme kuin taloudellemmekin. Ja kun äh, teollisuudesta puhutaan, niin kymmenen suurimman aurinkoenergiayhtiön joukossa ei löytää eurooppalaista – katsotaan, että miltä osin äh, to, mm, olemme hyvässä tilanteessa, miltä osin olemme jääneet hiukan äh, jälkijunaan, niin esimerkiksi akku- ja varastointikysymykset täytyisi ottaa erittäin vakavasti, koska juuri aurinkoenergian mm, varastoinnin mahdollisuus olisi aivan välttämätöntä, ja tämä tietenkin liittyy muihinkin äh, aloihin. Samalla täytyy olla rehellinen sen suhteen, että aivan liikaa energiaa edelleen tuhlataan. Meillä ei vielä ole matala hiiliyhteiskuntaa, joka olisi kestävällä pohjalla ja mm, monet sidosryhmät ovat tästä hyvin huolissaan, suuret teollisuusyhtiöt, mutta myös monet mm, vihreät mm, kansalaisyhteiskunnan edustajat ja varmasti myös Envi-valiokunta. Kun katsotaan tulevaisuuden energiasuunnitelmiamme, niin äh, kyllä me voimme tarttua todella toimeen ja näihin haasteisiin vastata haasteisiin, joita tässä olen kuvaillut. Energiaunionimme äh, itse asiassa pohjautuu äh, viiteen ulottuvuuteen, jotka vahvistavat toisiaan ja liittyvät toisiinsa hyvin läheisesti. Ja helmikuussa haluamme esittää ihan konkreettisia ehdotuksia näiden viiden ulottuvuuden suhteen. Ensinnäkin toimitusvarmuutta täytyy parantaa. Sehän pohjautuu solidaarisuuteen ja luottamukseen. EU on maailman suurin energian tuoja. Se tuo vuosittain yli 400 miljardilla eurolla energiaa. Ja meidän täytyy vähentää tätä tuontiriippuvuutta. Meidän täytyy muun muassa Mm, tulla tehokkaammaksi kulutuksessa ja käyttää paremmin omia energialähteitämme. Samoin meidän tulisi diversifioida paremmin energialähteitä sekä mm, toimitusreittejä. Tässä tarvittaisiin muun muassa näihin kaasusopimuksiin lisää läpinäkyvyyttä. Voisin yhdessä korkeudustajan Mogherinin kanssa pyrkiä myös äh, hiukan hyökkäävämpään ja myös äh, johdonmukaisempaan energiadiplomatian koko EUn tasolla. Toinen ulottuvuus, jota ehdotamme, on äh, aitojen energia yhteismarkkinoiden kilpailukykyisten sellainen, sellaisten luominen. Me tarvitsemme sellaiset energiamarkkinat, jossa energia todella liikkuisi täysin vapaasti, energiamarkkinat, joissa yhtiöt kilpailuttaisivat energian tarjoajia saadakseen parhaan mahdollisen hinnan ottaen huomioon yhteiskunnalliset ja ympäristölliset seikat. Ja tässä todella on monia teknisiä ja sääntelyesteitä jäsenvaltioiden välillä, eikä tämä yhdessä yössä tapahtu, mutta meidän täytyisi ensivaiheessa vahvistaa eurooppalaisia puitteita. Ja kun ajatellaan paikallisia toimijoita, kuten tiettyjä pormestareita, joita tapasin, ja paikallisia energiayhtiöitä, joiden kanssa olen keskustellut. Olen täysin vakuuttunut siitä, että me voimme saada aikaan sellaisen energiaunionin, johon paikalliset tahot, kaupungit ja kansalaiset sitoutuvat ja antavat panoksensa, koska vain näin voimme tämän tärkeän e, energia- ja yhteiskunnallisen muutoksen saada aikaan. Sitten kolmas ulottuvuus liittyy energiatehokkuuden parantamiseen. Niin kuin kaikki tiedämme, puhtainta energiaa on se, jota emme käytä ylipäätään. Energian kulutuksen vähentäminen merkitsee säästö, päästöjen vähentämistä. Tämä tulee halvemmaksi ja parantaa näin ollen myös kilpailukykyä ja kestävyyttä. Ja tässäkin täytyy tarkastella erityisesti kuluttajia. Kuluttajat voivat tutkimusten mukaan hyötyä aivan valtavasti markkinoista ja parantuneesta energiatehokkuudesta. Tämä liittyy rakennuksiin, kuljetukseen, tuotteisiin, kuluttajien, kansalaisten jokapäiväiseen elämään. Tämä on merkittävä innovaatio, mutta myös liiketoiminnallinen mahdollisuus. Yksi vaikutelma, josta haluaisin kertoa, se on minulle syntynyt tässä viime päivien kokousten mittaan. Minulle on tehty selväksi, että 90 prosenttia rakennuskannastamme ei ole energiatehokkaita. Minulle on kerrottu itse asiassa, että kyse on jopa kolmesta biljoonasta eurosta, jota tarvittaisiin, ja tarvittaisiin todella myös sääntelyvakautta, hyviä hankkeita. Tämä raha voidaan kyllä saada ja, ja sijoittajia löytää, jos me itse teemme tämän mahdolliseksi tekemällä hyviä ehdotuksia ihan Euroopan tasolla, ehdotuksia, jotka helpottaisivat tätä prosessia, josta näin ollen voisi tulla Euroopan laajuinen energiatehokkuus, ponnistus. Sitten neljäs ulottuvuus on se, miten voisimme vähentää saastumista toimimalla huomattavasti vähän hiilisemmin. Kun tässä ollaan matkalla kohti Pariisia, niin tämä tie vie kyllä sitten energiaunioniin lokakuussa. Sovimme sitovasta tavoitteesta vähentää kotimaisia kasvihuonepäästöjä 40 prosentilla. Limassa itse asiassa Arias Kanjete, kollegani, piti lippua korkealla, koordinoi EU-valtuuskunnan toimet eri, erinomaisella tavalla ja Eurooppa puhui yhdellä äänellä. Mielestäni Arias Kanjete tästä kyllä ansaitsee hatunnoston. Hän teki Euroopan kannan hyvin selväksi ja loppu päätelmissä nyt kyllä mielestäni avataan mahdollisuus hyvälle lopulliselle sopimukselle Pariisissa. Mutta diplomatia on tietenkin yksi asia. Toinen asia on sitten meidän kotitehtävämme täällä kotopuolessa. Ja minä haluaisinkin rohkaista kaikkia osapuolia aikaan saamaan mahdollisimman hyvän sopimuksen markkinavakausvarannosta niin, että että työ voisi jatkua erityisesti nyt päästökauppa kysymyksessä. Niin kuin tiedätte, tässä on kova aikataulupaine. Tiedän, että te teette kovasti työtä saadaksenne aikaan sopimuksen omissa neuvotteluissanne, mutta kunhan meillä tuo markkinavakausvaranto on, sitä pikemmin sitten päästään tuota ETS uudistamaan, ja tämä olisi kyllä aika kova argumentti esitellä neuvotteluissa kaikille muillekin osapuolille niin, että Pariisissa saataisiin hyvä lopullinen sopimus aikaan. Niin kuin äh, puheenjohtaja Juncker totesi, energiaunionin tulisi uusiutuvissa olla äh, maailmanlaajuinen johtaja ja meidän täytyy todella päästä hiiliriippuvuudesta muun muassa äh, kuljetusalalla, jonka kasvihuonekaasupäästöosuus on itse asiassa lisääntyvän päin. Sitten vielä tuo viides ulottuvuus näin lopuksi, Eli siis uusiutuvien energianlähteiden tukeminen investoimalla tutkimukseen ja kehitykseen. Äh, tutkimus ja kehitys ovat äh, aivan elintärkeitä paitsi vaihtoehtoisten energianlähteiden suhteen myös äh, nykyisen energian kulutuksemme vähentämisen vuoksi. Näillä aloilla teknologinen johtajuus luo valtavasti mm, vientiä ja näin ollen myös kasvoja ja työpaikkoja. Ja hyvät naiset ja herrat, arvoisat jäsenet, nämä viisi ulottuvuutta mielestäni toivottavasti heijastelevat hyvin kokonaisvaltaista lähestymistapaa, ottaen huomioon eri politiikan alat, kuten kuljetus, ympäristö, kilpailupolitiikka, maatalous ja teollisuuspolitiikka. Meillähän on 16 pääosastoa komissiossa, jotka ovat tätä työtä tehneet yhdessä ja uskonkin, että kun esittelemme helmikuun lopussa teille tuon energiaunionin paketin, voitte nähdä, että se pohjautuu alojen, monien alojen yhteistyöhön ja rajat ylittäviin toimiin, ponnisteluihin, me komissaarit olemme todella pyrkineet tekemään yhteistyötä saadaksemme aikaan hyvän yhteisen lopputuloksen. No, hyvät naiset ja herrat, en ehkä tässä nyt kerro enempää yksityiskohtia. Nyt on keskustelun aika. Ja kovasti haluan kuulla teidän huomioitanne. Tiedän, että että yksi asia on erityisen lähellä sydäntä, nimittäin hallinto. Ehkä siihen päätän tämän puheenvuoroni. Kaikki varmasti olemme yhtä mieltä siitä, että energiaunioni vaatii myös vahvan sekä uskottavan hallintojärjestelmän ja kirje, jonka jotkut teistä olette kirjoittaneet äh, Junckerille, äh, Arjaskanjättele ja minulle – Tämä myös osoittaa aiemmin, olen aiemmassa työssäni niin kuin nytkin aina ollut hyvin sitoutunut Euroopan parlamentin työhön lainsäätäjänä. Parlamentilla on oltava avainrooli energiaunioninkin toteuttamisessa ja voinkin vakuuttaa teille, että kunhan energiaunionin strategia noin kuukauden kuluttua hyväksytään kollegiossamme, niin minun ensimmäinen osoitteeni tuon jälkeen on Euroopan parlamentti tänne teille haluan tulla esittelemään tuon ehdotuksemme, paitsi esittelemään sen, myös pyytämään teidän tukeanne. Tämä on minun ensimmäinen toimeni meidän kokouksemme jälkeen, koska uskon, että teidän tuellanne energiaunionista voi tulla totta ja menestys. Ja näin voimme saada tarjottua kansalaisillemme jotain hyvää. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos teille alustuksesta. Nyt voimme aloittaa ensimmäisen kysymyskierroksen koordinaattoritten kanssa, mutta minä pyytäisin koordinaattorit pitäpä kiinni aikarajoista kaksi minuuttia kullekin. Peter Liisestä aloitetaan. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia komission puheenjohtajalle. Kiitoksia tästä alustuksestanne erityisesti siitä, mitä sanoitte lopuksi Euroopan parlamentin merkityksestä. Haluaisin vielä hieman lisää selvennystä. Te mainitsitte kirjeen, Busek, Grostet, Lavia ja monet muut kirjoittivat teille siitä, että olemme hyvin huolissamme siitä, että neuvostossa ja mahdollisesti myös komissiossa pohditaan – tulevaa strategiaa energiaunionin kannalta ja tulevia tavoitteita siltä kannalta, että päätöksiä ei enää tehtäisi yhteispäätösmenettelyssä, vaan uudella tavalla. Komissiossa on ollut asiakirjassa sanottiin, että Euroopan parlamentti on totta kai muiden sidosryhmien mukaan tai tavoin mukana hankkeessa, mutta tämä ei meille riitä. Jos parlamentti ei voi olla enää lainsäätäjänä, koska ei tehdä esimerkiksi direktiiviesitystä taakanjaosta tai energiatehokkuudesta, niin silloin olemme todella huolissamme. Tämä olisi nyt ensimmäinen kerta, kun parlamentti putoaisi pois lainsäätäjän roolista ja palattaisiin hallitusten väliseen toimintamalliin. Ja en tiedä, voitteko te tällaista ajaa Junckerin kanssa. Eli saammeko tulevaisuudessakin direktiiviehdotukset ja hoidetaanko ne yhteispäätösmenettelyllä? Sitten puhuitte energiatehokkuudesta. Junkerkin otti tähän asian puheessaan kantaa. Uusiutuvat energiat, niiden tulisi olla 30 prosentin osuudella edustettuna vähintäänkin. Ja tuletteko itse ehdottamaan samaa? Thank you very much. And now... Kiitos sitten Mattias Grote. Äh, Kiitos. Kiitoksia varapuheenjohtaja siitä, että kerroit siitä, miltä tuleva energiaunioni näyttää. Mainitsitte luottamuksen keskeisenä asiana. Me täällä valiokunnassa olimme harmissamme tietyistä toimista tai toimimatta jättämisestä, mitä tulee jätepakettiin. Ehkäpä voitte välittää viestin Timmermansille siitä, miten luottamuksen suhteen tehdään. Eli on huolehdittava toimista, joiden kautta saadaan todella alalle luottamusta ja saadaan, saadaan investointeja, siitä on kyse. Tätä kautta saadaan luotua työpaikkoja ja vain näin voidaan osoittaa, että energiaunioni on mahdollinen. Kiitoksia siitä, että viittasitte tähän asiaan. Tässä puhuttiin myös hallinnoinnista. En puhu nyt siitä enempää, mutta Pariisin tiekartasta voisin puhua. Siinä tarvitaan todella herkkyyttä. Ja Olette erinomainen diplomaatti, hy- hyvin kyvykäs neuvottelemaan ja siksi pyytäisin kertomaan meille, kuka todella kantaa lopussa vastuun. Olisi hyvä, että kyseessä olisi komission varapuheenjohtaja, kun menemme Pariisiin. Olisi, sel- olisi selkeää, kenen kanssa neuvoteltaisiin eikä toimittaisi pirstaloisesti Energiaunioni liittyy hyvin tiivisti yhteen ilmastopolitiikan kanssa. Tässäkin täytyy katsoa tarkemmin, miten eri toimet toimivat. Sitten sähkön hinnat. Hyväksyntää ei välttämättä julkisuudessa enää ole, jos käy niin, että yksityishenkilöt eivät pysty maksamaan sähkön hintaa. Siksi toivoisin, että komissio katsoisi tällaisia contracting-malleja, siten, sitä, miten luottoja maksetaan takaisin tai korkoja. Ne toimitaan niin, että säästetään energiaa ja tätä kautta sitten maksetaan velkoja. Tätä kautta köyhyydestä kärsivät joutuvat toimimaan paremmin, mutta tässäkin pitää sitten painottaa tiettyjä ohjelmia. Tärkeää on, kun katsotaan uusiutuvia energioita, on, että meillä on älykkäät infrastruktuurit, ei synny pullonkauleja ja niin edelleen. En voi ymmärtää sitä, että monissa maissa, esimerkiksi omassani on neljä sääntelyaluetta. Miksi asia ei voida säännellä EU-tasolla nyt aikani on päättymässä. Vasara siellä jo heiluu, joten päätän tähän. Kiitoksia vastauksista ja kiitos myös alustuksestanne. Thank you. Kiitoksia Mattias ECR Storova Görling. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos komission jäsen. Kysymykseni sopii hyvin myös tähän jatkoksi uusiutuvista. Siitä kysyisin nimittäin minäkin. Varsinkin viitaten minun maahani, Meillä on valtavasti potentiaalia uusituvassa vuorovesienergiassa. Ensimmäiset laitokset Swansea, Lahdella tulee kansalliseen verkkoon 2018 mukaan. Tämä on hyvä malli käytettäväksi isommassakin mittakaavassa, ainakin Brittein saarilla ihan varmasti, ja mikäpä ettei ehkä muuallakin Euroopassa – valtavat mahdollisuudet siis tuottaa energiaa. Ja tämä hanke on kuitenkin saanut hyvin vähän, jos ollenkaan, tukea kehityksen EU-sta. Minä haluaisin tässä tähdentää nyt sitä, ettei tämä ole pelkästään meidän lähtömme, vaan koko Euroopalle. Meidän nyt eniten on ehkä vuorovesiä. Tämä perustuu nimenomaan siihen vahvuuteen, koska meillä on niin hyvät vuoroversivaihtelut. Eli valtavasti potentiaalia kyllä löytyy Euroopan elinkeinoelämällekin. Tämä hanke on 65 prosenttisesti valmistettu Euroopassa. Turbiineja ei voida täällä hoitaa, mutta melkein kaikki muu hoituu. Eli kysyisinkin teiltä, uusiutuva Energiaväki puhuu tietysti näistä mahdollisuuksista ja uusia varmasti on paljon, mutta haluaisin tietää, mitä teillä on suunnitelmissa näiden tukemiseksi, varsinkin sen takamiseksi, että kehitys ja valmistus säilyy Euroopassa. Thank you very much. And now for the Alde Group. Ja sitten herra Faria, Alde. Um, ehm, objetivo de chegar a um mercado único. Kiitos puheenjohtaja. Se, että pyritään saman aikaan energian yhtenäismarkkinat, ei ole mikään uusi ajatus. Olemme vuonna, vuodessa 2015 ja määrittelemme strategioitamme, jotta pääsisimme tähän tilanteeseen, josta olisi hyötyä kansalaisille ja yrityksille. Siksi on hyvin tärkeää, että olette tänään täällä. Kansallisen tason energiapolitiikka on aina ollut sellaista, että se on ajanut pikemminkin kansallisia etuja kuin yhteistä eurooppalaista etua. öljymarkkinoilla vallitsee nyt tilanne, joka siellä vallitsee. Te puhuitte energiamarkkinoiden uudistuksesta ja uusista eurooppalaisista energiamarkkinoista. Ja halusin kysyä teiltä, miten arvioitte yhteenliittymistä siirtymä tilanteen rajat ylittävästi. Seuraako komissio tarkkaan eristyksessä olevia alueita? Viitan tässä Iberian niemimaahan. Entäpä sitten eurooppalaisen strategisten in, investointien rahasta, aiotaanko sillä parantaa tilannetta? Ja sitten kun katsotaan sähkön tuotantoa, hiilen osuutta, Yhdysvalloissa liuskekaasu on tärkeässä asemassa, kun taas hiiltä tulee vähentää, koska se aiheuttaa lukuisia kuollon uhreja saastumisen kautta vuosittain. Ja jotta voimme torjua ilmiön haittapuolia, meidän tulee käyttää miljardia euroja. Eli miten näihin haittapuoliin voidaan puuttua? Guesta Rovakunencha. Já eh, Kiitoksia varapuheenjohtaja minä uskaltaisin sanoa, että jotkut kollegat eivät tänne pystyneet tulemaan. Me, me olemme lähettäneet monelle teidän kolleganne kirja, mutta moni ei ole päässyt tulemaan. Mutta hyvä, että teillä oli urheutta riittävästi tulla komissiosta valiokuntaan keskusteluun. Toivottavasti se on hyvä enne tuleville neljänne vuodelle ja ehkä kollegoillekin hyvä esimerkki. Sitten Näihin kysymyksiin mennäkseni te toistitte samoja syitä kuin puhuitte eilenkin energiaunionista puheen ollen. Ongelmana on energian korkea hinta ennen kaikkea, ja siksi kotitalouksilla on vaikea selviytyä energialaskusta. Mitä aiotte tehdä tämän valitettavan seikan kanssa? Onko teillä jotain konkreettisia toimia ehdottavananne? Se olisi hyvä jatkokeskustelukin ajatellen tietää kun ajatellaan, mitä ruvetaan hyväksymään tässä jatkossa. Itrevaliokunnassakin puhuitte jotain tästä, mutta jäin kaipaamaan konkretiaa, mihin tässä päädytään. Te puhuitte taloudesta niin, että parasta taloutta on se, missä saadaan aika niiden säästöjä. Miten voitte estää sen, että energia menee hukkaan, ettei tuhlata energiaa? Mitä tulee sitten verkkojen kehittämiseen, varsinkin ajatellaan siirtoverkkoja sähkön kohdalla, niin meidän täytyy pystyä siirtoverkkoja rakentamaan. Kaikkialla ei ole välttämättä tarjolla uusiutuvia energialähteitä ja sitten törmätään siirtoverkkojen puutteen takia ongelmiin rajoilla. Nämä on ratkaistavaa. Ettei tule sähkökatkoja, kuten on käynyt sekin tasavallassa esimerkiksi. Nimittäin siellä on iso verkko, joka menee Saksan, Saksasta sekin tasavallan läpi eteenpäin. Ja nyt emme ole oikein pystyneet vaikuttamaan siihen, että uusittaisiin näitä isoja verkkoja. Jotkut jäsenvaltiot kuitenkin voivat jäädä ilman sähköä, koska eivät pysty energiavirtoja hallitsemaan. Thank you very much. And now... Kiitoksia. Kovasti vihreistä, herra Vas Eichhout. Chair, and, uh, thank you, Mr. Siskovic. Kiitos puheenjohtaja, kiitos herra Sefkovic siitä, että tulitte tänne kuuntelemaan Euroopan parlamentin toiveita, toivomuksia energiaunionin suhteen. Kovasti arvostamme tätä keskustelua ja tältä keskusteltua odottaisin nyt seuraavaa. Täällä minä olen. Ei se mitään, iso sali tiedän kyllä niin, että sovittaisiin näistä viidestä pilarista. Hyvä on, ei se mitään, sopii varmaan kaikille. Kyllä kaikki varmaan ymmärtävät, että tämä on ihan looginen malli, mutta kun komissio sitten helmikuun lopussa tulee tekemään ehdotuksia, niin minä haluaisin, että energiaunionista puhuttaisiin konkreettisemmin. Hyvänen aika sentään, vähän niin kuin maailman rauhasta puhuisi, eikä kukaan nyt vastusta maailman rauhaa, ei varmaan energiaunioniakaan, mutta nyt komissiolta odottaisin, erityisesti kun komissio väittää mm, toimivansa entistä komissiota poliittisemmin. Jos tämä on teidän painopistealueenne, niin sitten tähän tarvitaan myös poliittista sisältöä. Minulla olisi teille kolme ehdotusta, josta kuulisin mielelläni mielipiteenne. Ensinnäkin energia unionia tulisi kutsua ilmasto- ja energiaunioniksi. Tämä on avain ulottuvuus, miten yhdistetään ilmastonmuutos ja energiaturvallisuus. Ja minä todella odotan komissiolta, että se yhdistää nämä kaksi toisinsa. Niiden on kuljettava käsi kädessä ilmasto- ja energiaunionina. Ja komission tulee näin ollen äh, pitää kiinni siitä, että se lupaa sitovan energiatehokkuustavoitteen sitovan Usein äh, viittasitte, että Juncker äh, haluaa uusiutuvissa olla maailman äh, laajuinen johtaja, mutta miten se on mahdollista, jos vuoteen 2020 niiden kasvu on 5 prosenttia vuodessa ja vuoden 2020 jälkeen 1 prosentti vuodessa kasvua siis, jos tavoitteena on tämä 27 prosentin tavoite. Kyllä tässä vakavamielisempää lähestymistapaa tarvitaan. Sitten seuraava kysymys, se iso elefantti huoneessa joka kerta jäsenvaltiot toteavat, että niin, mutta perustamissopimuksessa sanotaan, että jäsenvaltiot itse päättävät energiaa ja siitä, mitä energialähteitä käyttävät, niin kauan kuin tuo artikla on voimassa ja olemassa, niin joka ikinen keskustelu on pelkkää bla blaata, eikä tuosta artiklasta tulisi luopua. Ei jokainen jäsenvaltio jatkossa voi päättää täysin omasta energiasekoituksestaan, koska muuten energiaunionista tulee eh, ei oikeastaan juuri yhtäkäs mitään. Kiitos. Kiitoksia. Sitten viimeisen verran, mutta vähimpänä EFPDstä. Herra Pericini. Grazie Presidente, Vicepresidente. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos varapuheenjohtaja. Täällä istun. Komission jäsen, haluan muistuttaa teitä siitä, että hiilettäiset tutkimukset ovat osoittaneet sen, että hiilidioksidipäästöt, joita tulee öljyvarastoista eivät sovi yhteen sen tavoitteen kanssa, että pidettäisiin kiinni korkeintaan kahden celsiusasteen lämmön noususta. Pitäisi tehdä niin, että suurin osa tai ainakin hyvin merkittävä osa öljyvaroista, kaasuvaroista ja muista energiavaroista tästä vuodesta vuoteen 2050 jäisivät käyttämättä, jotta tavoitteisiin päästäisiin. Kun luin energiatavoitteesta, että komissiolla on yksi asia kiinnitti huomiota me erityisesti. Meidän täytyy jakaa resurssejamme, käyttää kaikella tavalla infrastruktuuriamme ja katsoa tässä myös, miten voimme neuvotella kolmansien maiden suuntaan. Olen AKT-valtuuskunnan jäsen ja sata Meillä on vuoden 2014 päätöslauselma, josta parlamentti on jo äänestänyt ja jossa pidetään kiinni siitä, että haluamme käyttää hyväksemme AKT-maiden, erityisesti Afrikan mineraaleja ja muita varoja. Eli olemme päättäneet vähentää öljyn käyttöä Euroopassa, mutta samalla käyttää sitä entistä enemmän Afrikassa. Äh, ihan kun ajattelisimme, että eurooppalainen öljy ei, äh, tai eurooppalainen öljy saastuttaa, mutta afrikkalainen ei. Toivottavasti tässä ei käy niin, että toimimme vain erittäin tekopyhästi. Now I give slow to... Kiitoksia kovasti. Ja nyt varapuheenjohtaja Sefcovic saa vastata ensimmäisen kierroksen kysymyksiin yhtenä ryhmänä. <clears throat> Thank you very much, um, uh, Mr. Kiitoksia kovasti, herra puheenjohtaja. Ehkäpä tohtori Liisen ensimmäinen kysymys keskittyi nimenomaan hallinnointiin. Jos sopii, puhuu siitä vähän pidemmälti. Tiedän, että se on herättänyt useimmista, useimmille mielenkiintoa. Ehkä ensinnäkin on todettava, että tarvitaan kunnon hallinnointijärjestelmä, jota energiaunionista tulee totta ja päästään 2030 tavoitteisiin. Eli mitä pitäisi sitten huomioida tässä hallinnointijärjestelmässä? No ensinnäkin taata se, että sen myötä me pystymme takamaan sen, että politiikkaamme on yhtenäisempää, että ei olla putkinäköisiä eri politiikan lohkojen kesken, koska tämä on erittäin tärkeä lisätä ennustettavuuttakin. Se on yksi ennakkoedellytys myös sille, että investoijat tulevat mukaan. Kun puhuu elinkeinoelämän ihmisille, sijoittajille, kuten tekin teette tiedän, niin yksi edellytys lisäinvestoinnille uusiutuviin tai eri hankkeisiin on, että tarvitaan sääntelyvakautta. Saadaan ihmeitä aikaan, jos voidaan taata, sanovat, se, että säännöt pysyvät sellaisinaan, niin tämän kauan, että tuottoa saa investoinnille. Ja sitten investoidaan näihin kysymyksiin pikkuhiljaa edistyksellisiin tekniikoihin, mutta sääntelyvakautta tarvitaan. Mielestäni sitä on hyvä miettiä myös hallinnot järjestelmän yhteydessä. Sitten totta kai meidän täytyy kehitellä hallinnointijärjestelmää siten, että se vireyttäisi alueellista yhteistyötä. Vältyttäisiin näistä, näiltä esimerkkeistä, jotka mainitsitte kysymyksissänne, kun emme puhu naapureittamme kanssa, asetamme yllätysten eteen ja joutuvat hyväksymään vain päätökset sellaisinaan. Ja sitten verkkojen yhdistäminen on vaikeaa. Ja totta kai mikä tärkeää on parlamentissa on taata se, että hallinnointijärjestelmän myötä päästään tavoitteisiin, kuten niitä lokakuussa päätettiin. Eli päästöleikkaukset ainakin 40 prosenttia ja vähintään 27 uusiutuvia sitova myös EU-tasolla ja vähintään, ja korostan, vähintään 27 energiatehokkuutta. Sekin hyväksyttiin kompromissina neuvostossa. Se on suuntaantava tavoite. Ei pidä unohtaa myöskään neljättä tärkeää tavoitetta, joka liittyy siirtoverkkoihin niin, että 50 prosenttia olisi siirtoverkkoja 2030 mennessä. Totta kai, jotta näihin tavoitteisiin päästäisiin, tarvitaan lainsäädäntöä. Toisin sanoen, meidän täytyy uudistaa ETS, tehdä säädösehdotuksia, niidenkin on heijastettava näitä vaatimuksia muilla kuin ETS-aloilla. Täytyy käydä läpi nykyistä lainsäädäntöäkin, energiatehokkuusdirektiivi, rakennusten energiasuorituskyky tai uusiutuvien energialähteiden direktiivi ja niin päin pois ja niin edelleen. Eli kattava, kunnianhimoinen lainsäädäntö asialista. Se on osa energiaunionin pakettiakin, koska me haluamme helmikuun loppuun mennessä tarjota teille energiaunionin teksti. Kuvaltaisin tarkalleen, miten haluamme saadaan muutos aikaan. Totta kai rinnalla tarvitaan selkeä etenemissuunnitelma myös omine toimiluetteloineen, jotta unioni toteutuisi. Yhtä lailla halutaan selkeä käsitys siitä, miten seurata paremmin perusrakenteita. Jotkut teistä kysyvät niistäkin, että voidaan tarkasteluprosessia käydä läpi ja asettaa tärkeysjärjestykseen perusrakennehankkeita – että ne todellakin sitten vievät asioita eteenpäin EU-tasolla eikä vain alueellisesti tai, tai kansallisesti. Lisäksi me haluamme yhdistää energiaunionin paketin Pariisin etenissuunnitelmaan. Se on meidän neuvottelukantammekin oleva. Kun ajatellaan diplomaattisia pyrintöjä tulevina viikkoina ja kuukausina, jotta on hyvät edellytykset menestyä, saada aikaan maailman kattava sopimus joulukuussa Pariisissa. Sen lisäksi vielä iin päällä on tietenkin tämä siirtoverkkopuoli. Eli paljon on tarjolla helmikuun loppuun mennessä lainsäädäntöhankkeessa totta kai olennaista on, että Euroopan parlamentin osa on ehdottoman tärkeä. Te olette mukana koko prosessissa. Teemme läheistä yhteistyötä. Vielä yksi juttu. Sitäkin yritämme tässä ruveta muuttamaan. Miten voitaisiin raportointia kohentaa, kun on kyse 2030 tavoitteesta energian unionin osalta. Totta kai ensinnä täytyy, ja tässä olen samaa mieltä monen kanssa täällä, että unionin täytyy olla yhteydessä ilmastonmuutospolitiikkaan. Eli yksi raportointijärjestelmä, yksi sykli, jossa tarkasteltaisiin kaikkia näkökohtia yhdestä samasta näkökulmasta, niin että saadaan kokonaisvaltaista keskustelua aikaan jäsenvaltioiden kanssa kahdenkeskeisesti, mutta myös EU-tasolla, teidän kanssanne, neuvoston kanssa, katsotaan miten tästä unionin eteenpäin. Me pyrimme muuttamaan raportointijärjestelmää niin, että se on virtaviivaisempaa, että on riittävästi joustoa tarjolla, jotta sen myötä saadaan aikaan konkreettisia ajatuksia, missä voi petrata, missä voidaan motivoida jäsenvaltioita, missä voidaan jopa kritisoidakin, että eivät tee riittävästi esimerkiksi. Eli tämä on perusajatuksena. Totta kai se vielä jäsentyy tässä tarkemmaksi, kun saadaan koko paketti energiaunionista, myös ajatellen hallinnointijärjestelmä ja Totta kai Euroopan parlamentti täytyy tässä olla mukana kumppanina koko prosessin ajan. Jos sopii, otan herra Grotten huomion liittyen jätepakettiin. Senkin tulette löytämään energiaunioni luettelostamme painopiste toimiksi. Me Haluaisimme tehdä nyt uuden ehdotuksen, joka olisi kunnianhimoisempi. Se tarkastelisi nimenomaan tuotteen koko elinkaarta, ei pelkästään silloin kun sitä käytetään ja siitä tulee jätettä, vaan mietitään koko elinkaarta alkaen raaka-aineiden käytöstä tai luonnonvaran käytöstä, valmistaminen, paketointi, kuljetus, hävittäminen ja kierrätys. Niin, että huomioitaisi raaka-ainekin paremmin tässä syklissä ja saadaan että takaisin EUn talouteen, koska se liittyy esimerkiksi kaivannaisteollisuuden käyttöön ja tämä liittyy kuljetustarpeisiin. Näin saadaan myös energiasäästöjä aikaan. Kun tarkastelin lukuja alumiinin käytön energiasäästössä, niin 5 prosenttia menee silloin, kun sitä valmistetaan itse valmistetaan, kun sitten kasvaa kuinka paljon kuluu koko elinkaaren aikana tuotteessa. Eli näin haluaisimme tarkastella kiertotaloutta ja jätehuoltoa jatkossa. Herra Rotte viittasi myös sähköongelmien Saksassa niitä todennäköisesti on, muuallakin Euroopassa. Eli mitä voidaan paremmin vielä tehdä? Minä uskon, että tilanne on niin pirstaleinen sähkömarkkinoilla, että nyt tarvitaan uuden, uutta suunnitelmaa sähkömarkkinoita varten. Niin mä aion esittää teille, muutetaan sähkömarkkinoiden suunnitelmaa, jotta se heijastelisi paremmin todellista tilannetta, huomioidaan myös uusiutuvat, huomioidaan myös tarpeen tehdä yhteistyötä alueellisella ja eurooppalaisella tasolla, koska vain kun uusi suunnitelma saadaan energiamarkkinoita varten, niin päästään näihin tärkeisiin tavoitteisiin, jotka olemme itsemme asettaneet. Rova Görling puhui vuorovesienergiasta ja tuesta tälle uudelle edistykselliselle tekniikalle. No, totta kai otin tänne viidentenä ulottuvuutena tuen tutkimukselle ja kehitykselle, kun ajatellaan näin lupaavia hankkeita, joista tekin puhuitte, niin varmasti se olisi mielenkiintoinen myös tiedeyhteisökin ajatellen. Se olisi varmasti niidenkin etujen mukaista, jotka haluavat olla mukana yhteisrahoittamassa hankkeita jatkossa. Ehkä Junckerin suunnitelmastakin löytyy apua. Alkuarviot investointien osalta on sellainen, että se jaettaisiin eri alojen kesken, esimerkiksi noin 27 prosenttia energiaperusrakenteisiin, 27 liikenneperusrakenteisiin. Eli siellä löytyy varmaan aika lailla mahdollisuuksia tällaisille lupaaville hankkeillekin. Ne ovat tärkeitä tulevaisuudessa, niin saadaan aikaan myös hyvää liiketoimintamalleja aikaan. Herra Faria viittasi siihen, miten voitaisiin paremmin TEN-verkkoja hoitaa. No nyt totta puolella olemme semmoisessa tilanteessa, että uusia hankkeita on tuloillaan. Rakennerahastosta on rahoitettu, lisäksi hankkeita on rahoitettu verkkojen Eurooppa-välineestä. Meillä on hankkeita, joita on kutsuttu ECI-hankkeiksi, jotka liittyvät energiaturvastrategiaan. Ja lisäksi on uusia hankkeita tulossa mukaan myös Junckerin suunnitelmaan. Eli nyt täytyy vain hallinnoida paremmin näitä eri hankkeita, jotta voidaan panna ne tärkeysjärjestykseen ja edistää hankkeita, jotka luovat eurooppalaista lisäarvoa enemmän. Tarvitaan seurantaprosessikin, jotta voidaan käydä tätä suorasukaista keskustelua jäsenvaltioiden kanssa. Jos eivät ole kiinnostuneita, niin miksi uhrata aikaa, vaivaa, energiaa hankkeisiin, jotka eivät mene eteenpäin? Eli sen tilalle voidaan panna jotain muuta. Haluamme rakennusrahastoihin ottaa periaatteen, että jos se käytä, niin menetät sen. Täytyy katsoa myös, miten voidaan käydä läpi tätä prosessia verkoissa hankkeita suunniteltaessa että se toivoisin tälläkin tavalla. Rova Konitsa viittasi korkeisiin energiahintoihin. Tässäkin varmasti osana sähkömarkkinoiden uudelleen suunnittelu täytyy miettiä vähittäiskauppahintaa energiassa. Kun jos ajatellaan energiantuotantoa, niin ne ovat aika samankaltaisia tai ei ole poikkea kauheasti ainakaan Yhdysvaltain hinnoista, mutta sitten siis verot, maksut, kuljetuskustannukset, siirtokustannukset, niin päädytään paljon korkeampiin hintoisiin, kaksi, kolme kertaa korkeampiin hintoisiin kuin kilpailijakumppaneillamme on Atlantin tuolla puolen. Eli nyt täytyy käydä suoraa keskustelua siitä, miten pärjätä paremmin, miettiä hintojen rakennetta, miettiä myös uusia valtiotukisuuntaviivoja huomioidaan myös energiakäytänteessä paremmin sen takamiseksi, että hinnat ovat kohtuullisempia yrityksille ja Euroopassa. Sitten energian tuhlauksesta puheen ollen meidän kai täytyy jatkaa näitä hyviä punnisteluja, jotka liittyvät ekosuunnitteluun ja merkintöihin. Huolimatta siitä, että usein lehdistössä sitä on arvosteltu. Täällä me tiedämme kyllä, miten tärkeä ekosuunnittelu on ja ympäristömerkinnät. Jos ajatellaan on ylipäätään, niin puolet tuloksista perustuvat nimenomaan tähän lainsäädäntöön. Tiedätte varsin hyvin 2020. Kiitos nimenomaan tämän direktiivin säästämme saman verran energiaa kuin on käytetty yhden vuoden aikana. Ja nyt oikeastaan vain täytyy päivittää sitä paranella sitä ekosuunnittelua ja merkintöjä, koska elinkeinoelämä tykkää siitä ja kuluttajat tivaavat myös valintamahdollisuuksia ja tietoja. Se on hyvä myös tuotteiden kilpailukyvylle ja energian säästämisessä se on hyvä, kuten myös hiilidioksipäästöjä leikattessa. Ja mitä tulee rakennusten tehokkuuteen sitten, niin tässä mietitään mahdollisuuksia kehitellä jotain yhteisesti Euroopan investointipankin kanssa – joku kattava väline, jotta kunnat voisivat olla vähän urheampia, tarttuisivat isompiin hankkeisiin rakennusten energiatehokkuudessa. Yksinkertainen malli on yksi mahdollisuus. Jaetaan sitten säästöt kiinteistön omistajan ja sijoittajan kesken. Saadaan ehkä uutta liikettä myönteisessä mielessä, että hänen saadaan varmaan valtavia säästöjäkin energiankulutus. Sitten herra Eichhut, minä osin kai vastasinkin jo siihen, että nyt energiaunion on ihan uudenlainen kertomuksenakin. Me haluamme nyt eri toimin rakentaa sitä konkreettisiin ehdotuksineen, uusine säädöksineen tai ainakin käymällä läpi voimassa oleva lainsäädäntö, paitsi että neuvottelukannoista tulee konkreettinen asiakirja myös Pariisia varten. Totta kai, kuten varsin hyvin ymmärrätte varmasti, tässä täytyy sovitun pohjalta jatkaa, mistä päästiin yksimielisyyteen jäsenvaltioiden kesken. Eli neuvoston päätelmät ovat tärkeällä siellä, ja se on myös perusta työllämme, kun ehdotuksia ruvetaan laatimaan. Te näette tämän kaiken helmikuisesta paketista. Sitten viimeiseksi vielä kysymys herra Periciniltä liittyen hiilen hintaan. Olen samaa mieltä. Se täytyy määritellä. Hiilen hinta näinä aikoina ei ole asianmukainen. ETS ei toimi. Ensin täytyy päästä markkinavakaus varannosta sopimukseen. Minulla on tiettyjä ajatuksia jo, miten voitaisiin saattaa yksin teidän ja muiden valiokuntien kannat. Katsotaan sitten kolmikanta neuvotteluvaiheessakin. Ja tiedän, että me olemme siihen valmiita. Ja varmasti nyt on korkea aika miettiä tätä asiaa myös ajatellen ETS-uudistusehdotustamme. Sitä odotellaan kovasti myös Toisella puolella neuvottelupöytää myös Pariisissa on odotuksia. Eli nyt on varmasti oikea hetki lähettää hiilen hinnasta hyvät signaalit. Ja kun ajatellaan, mitä tälläkin nyt keskustellaan muista aiheista, niin varmasti se auttaa tähän, että järjestelmä lähtee pyörimään. Kiitoksia teille ensimmäisistä vastauksista, ensimmäisen kierroksen kysymys. Sitten toinen kierros, kollegat, pitääpä kiinni puolentoista minuutin ajasta. Rova teet ensimmäisenä. Merci beaucoup, monsieur le président. Kiitoksia kovasti, herra puheenjohtaja. Herra komission jäsen, kun te puhuitte energian yhtenäismarkkinoista, totesitte, että haluatte kehitellä älykäiden kaupunkien hankkeita. No tota on tärkeää, että kun näitä kaupungit voivat uusia hyviä palveluita tarjota liikenteessä, älykässä liikkumisessa, jätehuollossa ja kierrättämisessä, energiatehokkuudessa, ajatellaan julkisia parkkipaikkoja ja rakennukset on kyllä tavalla suunniteltava myös energian säästämiseksi, mutta kaunis ajatus sinällään ei se saa jäädä kuitenkaan vain sanoiksi, vaan te tiedätte, että tarvitaan myös tekoja ja rahoitusta. Eli mitä aiotte tehdä Euroopan unionin tasolla, herra komission jäsen, jotta mukana olisi uusien älykkäiden verkkojen kehittelyäkin? Te tiedätte varsin hyvin, että paikallisyhteisöt ovat törmänneet ongelmiin talousarvoita laadittaessa ja tarvitsevat tukea tällä saralla. Mitä aiotte tehdä älykkäiden kaupunkien hyväksi? Thank you very much. Kiitoksia kovasti herra Paulucci. Signor Commissario. Hyvä komission jäsen. Energiaunionin luominen, jos emme puhu pelkästään teoriassa, liittyy myös siihen, että päästään eroon valtioiden välisestä esteistä, joita tällä hetkellä markkinoilla on. Ja haluaisin kiinnittää huomiota tänne ETS-järjestelmän seurauksiin. Se on ollut voimakas osa politiikkaamme, jolla on vastattu esimerkiksi ilmastonmuutokseen. Hiilivuoto ja muut kysymykset, 16 artikla on sen mukaan, että sillä annetaan tukia yrityksille, kun äh, energian, energian hinta on noussut. Otetaan esimerkiksi terästeollisuus. Osa, on, osa yrityksistä on siirtänyt äh, tuotantoon Kiinan. Tämä on vääristänyt kilpailua ja ETS on sovellettu eri EUn maissa eri tavoin. Ja tämä todella on vääristänyt EUn markkinoita. Ja tämä on näkynyt hyvin erilaisilla tilanteilla eri maissa. Tämä on vaikuttanut BKT eri jäsenvaltioissa – mutta meidän täytyy kuitenkin noudattaa olemassa olevia sopimuksia. On selvää, että emme voi jatkaa vanhan malliin. Parlamentti on hyväksynyt tähän liittyen joulukuussa päätöslauselman. Tiedämme, että ETS ei vastaa kaikkiin tarpeisiin, joita, me, joita meillä on, mutta kysyn teiltä, aiotteko puuttua näihin vääristymiin, joita markkinoilla on, ja jos juuri puhuin? Oh, eh, Madame Girling. Kiitoksesta Rova Görling. Thank you. Yes, I'm, I'm also... Kiitos. Puhun nyt herra Duncanin puolesta. hän on ryhmämme vastuuhenkilö. Niin kuin tiedätte, energiaunionissa Pohjanmerellä tulee olemaan merkittävä rooli esimerkiksi yhdistynyt kuningaskunta voi viedä enemmän energiaa kuin tuoda. Voitteko varmistaa sen, että Pohjanmeren verkko otetaan täysin huomioon energiaunionissa ja saammeko vastaukset hankkeiden suhteen ennen syyskuuta niin, että voimme valmistautua soveltuvalla tavalla. Kiitoksia. No. Kiitoksia kovasti. Rova Meissner. Kiitos puheenjohtaja. Arvoisa varapuheenjohtaja, myös minä haluan kiittää teitä tuosta ohjelmanne esittelystä. Kaksi konkreettista kysymystä siihen liittyen. Yhtäältä energiaunioni, energiainfrastruktuurit. Oettingerkin jo ennen teitä on todennut, että on äärimmäisen tärkeää, että Eurooppa rakennetaan energiainfrastruktuuri niin, että Pohjolan tuulet ja etelän aurinko saadaan järkevästi yhdistettyä. Nyt kuitenkin kun ehdotetaan tämän verkoston konkreettisia rakennushankkeita, niin vastalauseet ovat aika merkittäviä. Ihmiset eivät näitä takapihoilleen halua. Miten tämä saataisiin täytäntöön pantua, koska jossain vaiheessa tämä infrastruktuuri täytyy saada jaloilleen ja rakennettua. Toinen kysymys, puu raaka-aineena. Paitsi että Euroopassa erityisesti sen pohjoisosissa on paljon puuta. Se on erittäin hyvä ilmastotaseeltaan. Puut ovat hiilidioksidipäästöjä ja niin edelleen. Energiataseeltaan ovat huomattavasti parempia kuin monet muut lähteet. Puhuitte esimerkiksi sellaisista rakennuksista, jotka on eristetty puulla. Ja tämä on äärimmäisen hyvä paitsi energiataseen suhteen myös esimerkiksi allergikoille – Ehkäpä voisitte viitata tähän vielä hiukan konkreettisemmin, kuinka merkittävä tämä on siinä koko energiataseessa, jota tietenkin haluamme parata Kiitoksia. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Herra Huaristi. Presidente, gracias al señor. Kiitos puheenjohtaja, kiitos herra Sefkovista alustuksesta, olette täällä. Tämä on kaunista musiikkia korvilleni, mutta en tiedä, miksi se sitten toteutuu, kun ollaan maankamaralla reaalimaailmassa puhutte uusiutuvista, tehokkuudesta, etteivät lapsemme joutuisi maksamaan virhistämme tai mikä virhe teemme. No totta kai olen samaa mieltä, mitäpä muutakaan, mutta olen lukenut jotakin uutisia liuskekausista, mitä te sanoitte, että se ei ole enää musiikkia minulle. Vesisärötys on sellainen tekniikka, jotta voidaan saada miljoonia, miljardeja hehtareja käyttöön. Siellä on paljon yrityksiä mukana ja haluaisin kuulla näkemyksiänne. Te ette kovin tarkkaan tästä mitä sanoneet ja mitä kansasta ajattelevat, ainakin minun maassani mitään tiedätte. Minun pienessä baskimaassani Tarvitaan vaikutusten arviointia myös ympäristön ja kansanterveyden kannalta ennen kuin ruvetaan antamaan lupia säädötysyrityksille. Haluamme tietää, mitä teemme. Muuten tässä mennään TTIP-neuvottelussakin takapakkia. Mitä komissio sanoo ja mitä te sanotte näistä tekniikoista? Thank you very much. And now... Kiitoksia. Herra Turmes. Uh, thank you, commission. Kiitoksia komission jäsen. Energiaunioni voi menestyä, jos saamme aikaan näkyviä hankkeita. Pohjanmeri, verkko, verkosto täällä mainittiin itse kampanjan 50 miljardin energiatehokkuusrahaston puolesta. Sitten te mainitsitte kaupungit, jotka lähentävät meitä kansalaisiin. Tämä on yksi näkökulma, eli se, että energiapolitiikastamme tulee entistä näkyvämpää ja hankkeet ovat selkeästi identifioitavissa. Sitten toiseksi on lähennettävä eri jäsenvaltioiden energiapolitiikkoja toisiinsa. Tähän liittyy kolme näkökulmaa. Uusiutuvien energioiden direktiivi tuo uusiutuvat energiat kaikkialle Eurooppaan. Tähän liittyvä kritiikki kuitenkin on sellaista, että siinä ei ole tieteellistä pohjaa. Tässä sotketaan asiat keskenään, tämä on mainittu Davosissakin. Eli uusiutuvat energialähteet voivat olla suuri menestystarina ja niiden kanssa on jatkettava työtä. Sitten äh, rakennuslainsäädäntö ja nollakulutustason äh, omavaraiset energiatalot. 80 prosenttia taloista on olemassa vielä vuonna 2050, niin niitä on äh, remontoitava oikealla tavalla. Ja hyvin tärkeässä roolissa on myös ekosuunnitteludirektiivi. Voitteko vakuuttaa meille sen, että komissio ja te tässä lainsäädännössä, joka on ainoa keino saada myös parlamentti mukaan. Näyttää siltä, että parlamentti ollaan monessa, monessa asiassa jättämässä aivan sivuun. Niin voitteko taata sen, että meillä on oikeanlaista lainsäädäntöä ja parlamentti oikeanlaisessa roolissa? Sitten herra Matsuronis. Dėkoju. Euroopassa sąjungos energetinės. Kiitos puheenjohtaja. Energiaunioni Euroopan unionissa on samalla takuu energiariippumattomuudesta ja kun ajatellaan näitä ennakoimattomia monopoleita, joita energian suhteen nyt on toteutunut Venäjä esimerkiksi, niin ilmeistä on, että energiaomavaraisuus olisi hyvin tärkeää myös ekologian kannalta. Miten aiotte ajaa vihreää kasvua ja sen potentiaalia ja miten aiotte huolehtia siitä, että myös pitkällä aikavälillä kehitellään uusiutuvia energialähteitä. Tarkoitushan on rohkaista paikallisten energialähteiden käyttöä ja vähentää sähköriippuvuutta. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitoksia. Herra Valtso. Ennen kuin köszönöm a szót Tisztelt Sefkovics úr, önt ebbe a bizottságban... Kétos puheenjohtaja. Az energiaügyi... Niin, teiltä ei kysytty vierailustanne Moskovaan. Tapasitte siellä ministerin edustajia ja Gazpromin edustajia. Tiedämme kaikki, että Venäjän kaasua ei keskipitkällä aikavälillä voida korvata energiaa terveydenhuollossamme. Joten tuotantovarmuus useissa jäsenvaltioissa mahdollistuu sitä kautta, että meillä on erilaisia tuontikanavia. Emme tiedä esimerkiksi, mikä on South Streamin äh, tilanne. Kysyn teiltä, miten suhtaudutte North mainstreamiin. Sitä kautta esimerkiksi Saksaan tuodaan suoraan venäläistä kaasua ja 51 prosenttia tästä on Gazpromilta peräisin. Ja toinen kysymykseni liittyy Venäjän ilmoitukseen rakentaa kaasuputki Turkkiin. Onko tämä teistä realistista? Turkin kautta sitten toimitettaisiin kaasua Eurooppaan. Sitten herra Ivo Belet. Chairman. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Täällä näin, herra varapuheenjohtaja, täällä oikealla puolella, ihan edessä oikealla. Haluaisin kysyä teidän hollanniksi jotain. Eh, eh, Sydämiset kiitokset eh, varapuheenjohtajan vierailustanne valiokuntaamme. Minä puhuisin tästä MSRstä. Sanoitte, että se on yksi äärimmäisen tärkeä pilari koko tälle paketillenne. Ja kun puhutaan esimerkiksi hiilen hinnasta ja hyvästä tasapainosta, kunnianhimoisesta ETS-uudistuksesta ja samalla otetaan huomioon myös paljon energiaa kuluttavan teollisuuden huolenaiheet. Kun ajatellaan tämän uudistuksen epäsuoria kustannuksia, saattaisi käydä niin, että energiahinnat hieman nousevat. Miten näitä epäsuoria kustannuksia MSRn puitteissa ja myöhemmin ETSn puitteissa tullaan käsittelemään? Ja sitten vielä lisäkysymyksellisellä tasollahan teollisuudelle on tarjottu kompensaatioita, mutta monet kollegat täällä sanovat, että tarvitaan Euroopan laajuinen harmonisoitu järjestelmä, jotta jotta kansalliset kompensaatiot eivät johda kilpailun vääristymiseen. Mitäs mieltä tästä olette? Kiitos. Ja sitten varapuheenjohtaja Pavlo Pots. And welcome. Kiitos puheenjohtaja. Tervetuloa varapuheenjohtaja. Pitää paikkansa, että jos saadaan kunnon niin energian aikaan, niin se tarkoittaa myös yleiseurooppalaista verkkoa. Se on perusta kaikelle – jos ei sitä ole, tätä verkkoa, niin ei ole mitään muutakaan. Mutta että tällainen verkko saataisiin, me tarvitsemme yhteisön näkökulman jäsenvaltioissa nyt. Tätä ei oikeastaan ole olemassa, vaan se on kansallinen näkökulma ollut. Espanjassa, Ranskan rajoilla tai valtiomassa ei ole mitään yhteyksiä tai saarialueilla. Tilanne on vaikea. Ehkä tarvitaan jotain ihan upo uutta jäsenvaltioiden vakuuttamiseksi, että saadaan yhteisen näkökulmaa, ehkä painostusta. Onko komissiolla jotain upouutta tarjota? Miten taivutella jäsenvaltioita tukemaan tätä ajatusta? Pystyykö uusi komissio painostamaan paremmin? En oikein tiedä kun lainsäädäntöehdotuksenkin on peruttu. Ehkä jäsenvaltiot ovat painostaneet vai? Yksinkertainen, mutta poliittinen ja tärkeä kysymys. Kiitoksia. Rouva Wisniewska. Panie przewodniczący, panie komisarzu. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä komission varapuheenjohtaja. Palaan vielä kysymykseen, jonka otin esille jo teidän kuulemisessanne, jolloin ette kuitenkaan antanut minulle vastausta. Eli hiilen rooli tulevassa energiaunionissa vuoteen 2030 asti, eli keskipitkällä aikavälillä, mutta myös pitkällä aikavälillä vuoteen 2050 asti. Maat, jotka ovat hyvin riippuvaisia hiilestä, niin uskotteko, että niillä on kylliksi joustavuutta oman energiapalettinsa muovaamiseen, jotta moninaistaminen tapahtuisi ilman suurempia yhteiskunnallisia kustannuksia? Vai uskotteko, että maat pakotetaan hyvin radikaaleihin muutoksiin hinnalla millä hyvänsä. Omalla alueellani on paljon hiiltä, mutta ihmiset muuttavat kuitenkin tällä hetkellä alueelta pois ja hiilen käytön vähentäminen iskee rajulla kädellä hiilitalouteen ja tuohon Puolan alueeseen, samoin Ukrainaan, joka on jo hyvin epävakaassa tilanteessa. Puhuitte energia-alan pilareista ja teknologioista. Uskotteko, että hiilettömät teknologiat voivat pärjätä? Voidaanko sitä kautta saadaan, saada aikaan lisää työpaikkoja? Vai käykö niin, että komissio jättää tietyt alueet täysin huomiota? Kiitoksia. Sitten herra jo melu. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria também começar por agradecer ao Sr. Comissário a presença e a oportunidade que nos dá. Eh, Kiitos puheenjohtaja. Eh, kiitoksia siitä, että olette tullut vieraaksemme. Eh, Viimeisimmässä neuvoston kokouksessa puhuttiin energiaunionista sekä yhteyksistä Iberian niemimaalle 15 prosenttia vuoteen 2030 mennessä on myös tavoite, joka on asetettu neuvostossa. Miten te aiotte toimia, jotta asetettuihin tavoitteisiin päästään? Kysyisin tai pyytäisin nyt ihan konkreettisia esimerkkejä. Esimerkiksi nestekaasuterminaaleista seitsemän on Iberian niemimaalla ja näiden yhteyksien puutteessa kaasu jää sinne mutta Venäjästä riippuvuutta voitaisiin vähentää huomattavasti, jos yhteydet saataisiin toimimaan. Ja 80 prosenttisesti ollaan riippuvaisia Venäjän kaasusta lähes 100 prosenttisesti tietyiltä osin, joten katson, että näinä historiallisina aikoina tällainen riippuvuus Venäjästä ei ole mitenkään älykästä Iberian niemimaan kunnolliset yhteydet vähentäisivät merkittävästi tätä riippuvuutta Venäjästä. Mitä teette, jotta tähän tavoitteeseen päästään? Kiitoksia. No, kiitoksia kovasti sitten herra Lene. Kiitos puheenjohtaja, varapuheenjohtaja. Energiaunioni kuulostaa melko mahdottomalta tehtävältä. 28 kansallista politiikkaa pitäisi yhdistää eli onnea ja menestystä. No, aikataulu on vielä auki. Meidän täytyy katsoa muutoksia energiamarkkinoilla. Ja kysymykseni kuuluu, miten tehdä niin, että ei toimita tehottomasti. Jos rakentaa hiilivoimalan, se on käytössä 40 vuotta. Miten estetään tällaiset lock-in-vaikutukset? Tässä puhutaan suurhankkeista, putkista, totta kai niitä tarvitaan. Miten selviää se, mitä todella tarvitaan, mikä on turhaa. Ja sitten vielä lopuksi te puhuitte paikallisista energiatuottajista, Rova Grostetkin viittasi tähän. Kannustaisin teitä tekemään yhteistyötä tällaisen paikallista salonia kaupunkien kanssa, koska niillä on suuria mahdollisuuksia uuden energiapolitiikan luomisessa. Kiitos. Rova Svica. Hvala lijepo. Želim se zahvaliti povjereniku što je do... Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin kiittää komission jäsentä siitä, että hän on täällä läsnä. Me tiedämme, että energia idässä on kallista hinnaltaan, mutta myös poliittisesti. Unionissa me täytyy pystyä monipuolistamaan energialähteitä ja Kuten itsekin totesitte, täytyy myös miettiä, mitä on tehtävissä. Kalvolla ei näkynyt Kroatia, vaikka mainitsitte 28 eri sääntelykehystä. Ehkä viimeisinkin jäsenvaltio eli Kroatia olisi hyvä panna sinne mukaan. Perusopimuksiin perustuen jäsenvaltiot voisivat valita oman energiapalettinsa. Mutta tässä on jotain esteitä olemassa kuitenkin uusiutuvien energialähteiden käytössä. Joissakin maissa on jopa kiintiöitä tätä varten, ja nämä ovat kaikkein suurimmat esteet vihreä taloutta kehiteltäessä. Te mainitsitte usean otteeseen siirtoverkot tai ylipäätään energiaverkot, mutta myös sääntelyvakauden puutteen. Miten te aiotte vakauttaa sitten sääntelypuitteita tai täytäntöpano ylipäätään sitä? Ilman sääntelyn vakautta ei nimittäin ole mahdollista toteuttaa täytäntöönpanna energiaunionia. Toisin sanoen, miten päästä sääntelyvakauteen, totta kai yhteydessä neuvoston parlamentin kesken. Miten täytäntöönpanna tätä vaikka perusopimuksessa on artikloja siitä, että jäsenvaltiot voivat itse valita oman kansallisen energiapalettinsa. Ehkä voisimme saada tähän tarkemmin selvityksiä. Kiitoksia Rova Kadenbach. Arvoisa puheenjohtaja, arvoisa varapuheenjohtaja Sefkovic, tänään esititte meille, että energiaunioni perustuu perustuu viiteen toisiaan vahvistavaan ulottuvuuteen ja strategiset puitteet energiaa unionille liittyvät näihin tiettyihin avaintehtäviin. Ydinvoimaan ei tänään ole viitattu. Mitenkäs ydinvoima liittyy näihin ulottuvuuksiin. Esimerkiksi Itävallassa ja muissa, muissa maissa ydinenergiaa ei hyväksytä. Ydinenergiasta ollaan monissa maissa luopumassa, mutta energiaunionin puitteissa kuitenkin ydinvoimalla edelleen on merkittäväkin rooli. Ydinenergian turvallisuus on näin ollen aivan keskeisen tärkeä tehtävä ja tämän ydinturvallisuuden jatkuva parantaminen Tähän liittyy muun muassa se, että ydinturvallisuusvalvonta ja energiapolitiikka erotetaan jäsenvaltioissa selkeästi toisistaan. Direktiivissä itse asiassa vahvistetaan ydinturvallisuuden alalla myös komission roolia. Ja mietinkin, olisiko nyt ehkä korkea aika komissiossa erottaa säteilyturva ja ydinturvallisuus selkeästi toisistaan, jotta jotta ei synny minkäännäköistä eturistiriitaa. Tämä olisi aivan välttämätöntä, jotta tällainen rajanvetokomission yksiköiden välillä todella toteutuisi. Kiitos. Kiitoksia kovasti. Herra Dillesmakker. Dank wel. Eh, meneer eh, de commissaris. Ehm, Kiitoksia arvoisa komission jäsen. Energia politiikkamme perustuu edullisuuteen, kestävyyteen ja toimivuuteen. Tällainen kestävä energiasekoitus, siinä myös äh, uusiutuvat energialähteet äh, ovat äärimmäisen tärkeitä ja minun alueeni äh, Flanderi on päättänyt, että maalämpö lämpö saa lisää tukea. Kun ajatellaan Euroopan unionia, niin suurin osa maa-alastamme, München, Berliini, Pariisi, koko Flanderin ja Alankomaiden alue, soveltuvat hyvin maalämpö maalämmön käyttöön. Mikä teidän mielestänne olisi, voisi olla maalämmön tulevaisuus? Eikö siihen tulisi panostaa huomattavasti entistä enemmän, kun ajatellaan näitä mahdollisia porauksia. Täytyisi varmaan tehdä kustannushyötylaskelmia. Tämän vuoden alusta Belgiassa on itse asiassa uusi sähkömalli. Pahimpina hetkinä sähkön tarjonta ei voida enää, tai sähkön toimitusvarmuutta ei voida enää varmistaa kaikille, jolloin sähkö kerta kaikkiaan menee pois päältä. Ja kun ajatellaan vaikkapa sähköautoja ja tällaista smart grid-mallia, niin aikooko komissio ajaa esimerkiksi sähköautoja entistä enemmän? Ymmärsin, että täällä on norjalaisia edustajia paikalla. Norjassa tunnettu amerikkalainen sähköauto oli myydyimpien autojen listalla viime vuonna. Kiitos. Selvä, kiitoksia. Sitten herra Petterille. Kiitos puheenjohtaja. Herra varapuheenjohtaja Sefkovic, olen iloinen, että saan kuulla teidän alustustanne. Energiaunioni on tarpeen. Se on myös mahdollisuus. Emme tarvitse sitä pelkästään, että voimme taata huoltovarmuuden, vaan me tarvitsemme sitä myös suhteessa omiin energiavaroihimme. Teidän komissionne ja Tarkasen raportti meni oikeaan suuntaan. Me tarvitsemme todellakin isoja energiavirtoja, mutta myös pienempiä viitännäisyhteyksiä tarvitaan. Siis tätä tarvitaan yleisellä paikallisella mikrotasolla. Siksi on tullut korkea aika luoda integroitu käsitys esimerkiksi maatalouden ja energian yhteydessä Kaikilla ei ole sataa lehmää, mutta moni voi kuitenkin pienin varoin rakentaa aurinkoenergiaa hyödyntäviä rakenteita. Energiahinnosta on ollut myös puhetta ja siksi maanviljelijöiden pitäisi olla myös osana tässä energiapolitiikassa. Osa maataloustuista pitäisi osoittaa myös tähän. Herra varapuheenjohtaja, mitä te aiotte tehdä, jotta voidaan huomioida energia integroidusti? Kiitos, herra Caputo. Grazie, Presidente. Kiitos, puheenjohtaja. Vuoden 2030 energiatavoitteet on lyöty lukkoon, mutta kuten tiedämme, ne ovat suuremmaksi osaksi suuntaa antavia. Se, että saamme noin 30 prosenttia energiasta uusiutuvista energialähteistä on sitova Energiaunionilla pyritään vahvistamaan siirtoverkkoja, parantamaan turvallisuutta ja yhdistämään kansallisia resursseja, aivan kuten komission jäsenkin tänään totesi. Miten voimme sitten päästä näihin tavoitteisiin, jos energiapaletti on pitkälti kansallisen harkinnan varassa? On joitakin maita, jotka päättävät käyttää ydinenergiaa, toiset taas hiiltä, toiset näkevät energian vihreämpänä. Meillä on myös erityiset suhteet Venäjään. Jotkin Euroopan maat pyrkivät tiivistämään suhteitaan tuohon maahan. Tiedämme, että EU puolestaan on lähtenyt erityistoimiin. Aivan kuten muutkin kollegat ennen minua, haluaisin vielä korostaa tästä asiaa. Uskotteko komission jäsen, että kaikki nämä erot ovat yhteen sopivia, kun katsotaan energiaunionia ja mitä konkreettisia toimia asiakirjan ulkopuolelta voidaan toteuttaa, jotta voidaan todella yhtenäistää energia-alaa koko EU:ssa. Ja tässä välissä kysyisin vielä toista asiaa. Haluatteko tukea ja missä määrin haluatte tukea puhtaan energian tutkimusta ja kehitystä? Slek. Kiitokset sitten herra Skrek. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. I'm here. Uh, prvo... E, Kiitos. Puheenjohtaja, olen täällä. Kiitos. Haluaisin kiittää herra Sefcovicia kaikista ponnisteluista huomioimaan kaikki osapuolet, jotta saadaan aikaan yksimielisyys mahdollisimman nopeasti energiaunionin tiimalta. Minä ottaisin esille yhden asian vastauksista, joka liittyy energiaunioniin. Siihen liittyy myös energiayhteisö, jonka loimme 2005. Se tuli voimaan 2006. Siellä on kaiken kaikkiaan kahdeksan jäsentä. Läntisellä Balkanilla Ukraina, Norjakin on mukana siinä liitännäisjäsenenä. Haluaisin tietää, miten te suhtaudutte tähän. Onko muutoksia tulossa suhteisiin unionin kanssa, koska unioni on mukana tuossa yhteisössä. Miten unioni suhtautuu energiayhteisöön? Varsinkin kun pidetään mielessä se, että läntisissä maissa on ollut erilaisia ehdotuksia ilmassa äh, hiilivoimaloiden osalta. Sen myötä nimittäin ei päästä eroon hiilestä. Euroopan unioni on siis ollut mukana siinä ja siksi meidän täytyy vaikuttaa myös noihin maihin, että ettei siellä tulisi käyttöön voimaloita, jotka saattaisivat asettaa kyseenalaiseksi energiatavoitteemme, varsinkin kun jotkut maat ovat myös ehdokasmaita. Haluaisin siis tietää, miten Kroatia EUn jäsenvaltiona voisi hyödyntää hiilivoimaloita, vaikka hiilestä erotautun on tavoitteena. Sitten Era Kovacic. Благодаря много, господин председател. Уважаеми господин комисар, благодаря ви за представяне. Komission jäsen, haluaisin kiittää teitä siitä, että esittelitte meille tämän ohjelmanne täällä valiokunnassamme tänään. Viime vuosina jotkut Euroopan unionin jäsenvaltiot ovat investoineet kovasti uusiutuviin energiaan lähteisiin ja menneet pidemmällekin kuin tavoitteet. Näin hinnat ovat nousseet. Ja mitä voidaan tehdä, jotta vihreä energia edelleen houkuttelee sijoittajia ja että hinnat eivät nouse liikaa, kun ajatellaan lainsäädäntötoimia, vaikkapa näitä energialuupien päästökauppaa ja muuta. Miten tätä voitaisiin tehostaa? Kiitos. Terova Dalli. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos varapuheenjohtaja, että olette täällä paikalla keskustelemassa energiaunionin painopisteistä. Ja minun on kyllä todettava, että olin iloinen, kun huomasin, että yksi pilareista, josta puhuitte energiaunionissa, kuten näkemys kalvoltakin, on nimenomaan tutkimus ja innovointi. Minä todellakin uskon, että tutkimus ja innovointi energia-alalla voivat auttaa meitä pääsemään energiatavoitteisiimme. Haluaisin, että komissio antaisi enemmän tukea energiaan liittyvän tutkimuksen ja kehitykseen. Viime kädessä se voi olla myös tärkeässä asemassa menestykseen. Mutta ei riitä, että sitä annetaan paperilla, vaan tärkeää on, että päästään sanoista tekoihin. Haluaisin enemmän tietoja siitä, mitkä ovat tärkeimmät toimet komission mielestä, joita pitäisi toteuttaa innovoivien tekniikkojen tukemiseksi niin, että päästään teknologiassa taas eturintamaan unionissa. Mitä komissio aikoo tehdä, jotta voidaan kehitellä yhteisiä puitteita pääomavaltaisille teknologioille? Entä keskitytäänkö siellä ehkä myös sopiviin vaihtoehtoisiin polttoaineisiin, että voidaan kuilu kuroa umpeen nykytilanteen ja myöhemmän tilanteen välillä, kun pyritään pääsemään liikenteessä keron hiilestä. Kiitoksia. Herra Zani seuraavaksi. Thank you very much, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Herra varapuheenjohtaja, liityn siihen kuoroon, joka kiittää teitä lämpimästi teidän yhteenvedostanne siitä, minkälaisia haasteita meillä on edessämme, kun luomme eurooppaista energiaunionia. Se on EUn tulevaisuuden kannalta äärimmäisen keskeisessä osassa ja sillä on tarjottava todellisia eurooppalaisia vaihtoehtoja ja varsin nopeasti. Erityisesti kun ottaa huomioon, mitä olemme kuulleet Venäjän aikeista. Haluaisin ottaa esille erään erityisen asian. Suoraan sanottuna, herra varapuheenjohtaja, olen todella huolissani joidenkin jäsenvaltioiden sitoumukseen lähteä toteuttamaan energiaunionia. Näkemykset ovat jäsenvaltioissa varsin erilaisia ja tämä saattaa pitkällä aikavälillä vesittää tavoitteitamme ja energiatoimituksen moninaistumista. Esimerkiksi Junkarissa on uutta lainsäädäntöä, jossa otetaan käyttöön aurinkopaneelivero. Ja tässä katsotaan myös ympäristölle vaarallisia kysymyksiä, kuten paristoja. Meillä on PAKS 2 sopimus Venäjän kanssa, se liittyy ydinenergiaan ja tämä on täysin päinvastainen strategia, jota haluamme noudattaa. Eli miten näemme puuttua tällaisiin toimiin, joilla vesitetään energiaunionia? Komission ja parlamentin on tässä asiassa tehtävä yhteistyötä, sen haluan sanoa loppuun. Äh, Kiitos ja kierroksen päätteeksi herra Zorinho. Senhor <clears throat> vice-presidente, e vou terminar com uma pergunta muito concreta. Queria agradecer... Kiitos. Minä aion kysyä viimeiseksi aivan konkreettisen kysymyksen. Ensinnäkin kiitokset läsnäolostanne. Te totesitte, että te aiotte keskittyä hyvin selkeän strategisen mallin, joka on kattava ja integroitu. Mutta tässä on tiettyjä epävarmuustekijöitä olemassa. Ja yhtä tekijää täytyy työstää vielä enemmän on nimenomaan yhtenäismarkkinoilla siirtoverkot. Kuten täällä on todettu, ne ovat olennaisia, jotta saadaan vapaat, tehokkaat markkinat aikaan, jotta ovat myös älykkäitä. Energia- ja ilmasto paketti ei edellytä siirtoverkkoja, se on vapaaehtoista. Ne ovat siis vapaaehtoisia tavoitteita. Herra Varapoin, että minä uskon, että kun siirtoverkoissa tarvitaan myös sitovuutta ja pakollisuutta. Me ainakin toivomme sitä, jotta strategilla olisi jotain merkitystä – ja saadaan vahva poliittinen ulottuvuus myös teidän ehdotuksillenne. Hyvät kollegat, kiitoksia kovasti tänne. 83 jäsentä kysyi teiltä. Ja te saatte nyt, herra varapuheenjohtaja, puheenvuoron vastataksenne. Lykkyä tykö! I will need it, Mr. President. No sitä lykkyä tässä kyllä tarvitaankin puheenjohtaja, se on ihan varma. Kiitos oikein paljon näistä kysymyksistä. Hyvin äh, äh, usein äh, myös viittasitte alkupuheenvuorooni sekä teitte ehdotuksia siitä, mitä meidän tulisi ottaa huomioon lopullista ehdotusta valmistellessamme. Pyrin vastaamaan mahdollisimman moneen kysymykseen. Ensimmäinen kysymys Rova Kostetilta liittyi myös Rova Meissnerin sekä herra Potsin kysymyksiin. Nimittäin juuri nämä verkot, älykkäät verkot, kansallinen lähestymistapa, energiapolitiikka ja niin edelleen. Mikä on kaikkein suurin haaste energiaunionin äh, menestyksen tiellä? Varmaan kaikkein suurin haaste on äh, mielipideilmaston muuttaminen äh, kansallisesta ajattelusta kohti eurooppalaista ajattelua, kun puhuu energiaministerien kanssa ja katsoo vaikkapa sitä, että monetko tulevat neuvoston keskusteluihin osallistumaan, niin täytyy saada eri osapuolet sitoutumaan tähän prosessiin entistä paremmin. Energiaministerit jäsenvaltioista täytyy saada mukaan tähän työhön, samoin paikallistaso, kuntataso, kansalaiset niin, että energiaministereille annettaisiin äh, vähän oikeaa suuntaa, mutta myös valtiovarainministereille, koska hehän viime kädessä ovat äh, vastuussa energiahinnoista kuitenkin. Äh, ja tulisi todella etsiä Euroopan laajuisia ratkaisuja ja teidän apunne, teidän tukenne, paitsi täällä myös kotimaissanne olisi erittäin arvokasta. Meillä on kaikki kortit kädessämme, mutta emme halua nyt pelata korttiamme huonosti, haluamme pelata ne mahdollisimman hyvin ja se on se iso haaste tässä nyt edessämme. Puhutaan älykkäistä kaupungeista, älykkäistä verkoista. Ilman älykkäitä verkkoja ei varmastikaan älykkäitä kaupunkeja saada rakennettua. Kun katsotaan vaikkapa Davosin keskusteluja viime viikolta, mm, ABB-yritys, joka itse asiassa tekee kovasti töitä energiainfrastruktuurin alalla, eh, esitti esimerkin siitä, että jos eh, nykyverkossa yhdellä kadulla eh, viisi sähköautoa panna lataukseen samaan aikaan, niin saattaapa koko sähköverkko kaatua. Eli meidän täytyy huolehtia siitä, että sähköverkko ja verkostomme on kysynnän tasolla, kun pyrimme saman kuluttajista todella kuluttajia, eli ei ole niin, että sähkö vaan tulee kuluttajalle, vaan että kuluttaja myös tietoisesti ja älykkäällä tavalla ohjailee omaa energian kulutustaan. Tähän tarvitaan älykkäitä verkkoja. Miten tämä sitten saadaan tehtyä? No tässä saamme ehkä ristiriitaisikin, ristiriitaisiakin Ähm, neuvoja. Italiassa 40 miljoonaa älykästä sähkömittaria, joka antaa oikein hyvää tietoa äh, kuluttajille, mutta sitten toisaalla kerrotaan, että on paljon uudempaa, mm, vielä toimivampaa, parempaa teknologiaa, jota meidän tulisi ottaa käyttöön. Joten nyt meidän täytyisi yhdessä pohtia, miten tällainen älykäs verkko myös voimaannuttaisi kuluttajat, kansalaiset toimimaan entistä paremmin energian kulutuksessaan ja samoin sitten tietenkin tuo uusiutuvien energianlähteiden käyttö. Kyllä kysyntäpuolenkin täytyy reagoida. Ja ajatellaan energiavirtaa verkoissamme, niin voimme sähköistää entistä paremmin esimerkiksi ajoneuvokantaamme sekä maanteitämme ja niin edelleen. Kun puhutaan älykkäistä kaupungeista, no ennen kaikkea tämä merkitsee älykästä energian kulutusta, älykästä liikennettä, julkista liikennettä ennen kaikkea – ajatellaan esimerkiksi sähköajoneuvoja ja niin edelleen. Ja meidän täytyy kehitellä näitä uusia teknologioita kaikkien yhdessä. Tämä on yhteinen haasteemme ja meidän tulee edetä tekemällä verkoista entistä älykkäämpiä. Useat teistä kysyitte energiatehokkuudesta ja siitä, mitä rakennuskantamme suhteen voitaisiin tehdä ja todella se, että 80 prosenttia rakennuksistamme on jo vanhentuneita energiatehokkuuden suhteen. Ja tämä on tietenkin aika muista tasapainottelua yhtäältä. Esimerkiksi kaupunginjohtajat ja kaupunkien edustajat haluavat parantaa yhteistyötä Euroopan tasolla, tehdä yhteistyötä komission kanssa, vaihtaa parhaita käytänteitä ja niin edelleen. Mutta samalla sitten pelätään hiukan mm, Öö, myös tilannetta ja sanotaan, että muistakaapas nyt myös Sääntelyä voi olla Euroopan tasolla, mutta päätökset tulisi tehdä alue- ja paikallistasolla. Ja kyllä minä olen itsekin tätä mieltä, kyllä ehdottomasti. Tämä on äärimmäisen tärkeää, kun ajatellaan kaupunkejamme, niin 80 prosenttia eurooppalaisista asuu kaupungeissa. Mm, ilmansaastuminen, ruuhkat, kaikki nämä ympäristöön liittyvät ongelmat keskittyvät jo juuri kaupunkialueille, joten jos haluamme saada aikaan todellista muutosta, kaupunkien on oltava mukana tässä kelkassa. Ja tuhannet kaupunginjohtajat ovat valmiit tekemään tällaista yhteistyötä ja täytyypä katsoa, miten tätä potentiaalia saataisiin käyttöön, miten saataisiin kaikki mukaan tähän hyvin myönteiseen prosessiin. Keskustelin tästä Euroopan investointipankin pääjohtajan kanssa myös siitä, miten saisimme edistettyä tätä prosessia ja nopeutettua siitä. Hän totesi, että Bulgariassa, Romaniassa energiatehokkuushankkeet ovat olleet erittäin suuria menestyksiä, menestystarinoita ja Yhdessä investointipankin kanssa äh, pyrimme nyt äh, käyttämään äh, Junckerin investointisuunnitelman mahdollisuuksia tarjotaksemme välineitä ja rohkaistaksemme Eh, ihan kuntatasoa yhä kunnianhimoisempiin hankkeisiin. Jos puhuu pormestarien kaupunginjohtajien kanssa pienissä ja keskisuurissa kaupungeissa, niin he toteavat, että ovat eh, saaneet aikaan suurta energiasäästöä vaikkapa kouluissa, eh, sairaaloissa ja äm, ehm, äm, ehm, tästä ovat hyötyneet niin kunnat kuin muutkin, mutta sairaalat, koulut eivät ole kovin suuria hankkeita. Jos haluan, halutaan ää, isompia hankkeita ajaa, niin sitten se vähän pelottaa, kun tarvitaan konsultteja ja neuvonantajia ja paljon suurempi pääoma investointi. Joten me teemme suuren palveluksen kansalaisillemme ja kunnillemme, jos tarjoamme niille konsultointiapua sen suhteen, että ja myös ehkä pääomatukea jotta kaikkialla Euroopassa saataisiin aikaan hyvää. Ja toivon, että yhdessä investointipankin kanssa saamme kehiteltyä välineitä, jotka rohkaisisivat energiatehokkuushankkeiden toteuttamisen. Herra Paul Lutsi viittasi päästökauppajärjestelmään ja varoitteli meitä hiukan paljon energiaa käyttävästä teollisuudesta. Kyllä tämä on tietenkin ihan totta monissakin Euroopan nurkissa ja siksipä nämä hiilivuototoimet otettiinkin käyttöön, koska pyritään välttämään se, että nämä yritykset siirtyisivät muualle maailmaan parempien toimintaedellytysten perässä. Ja kun ajatellaan näitä hiilivuototoimia, niin näihin todella on siis jo ryhdytty, niin kuin totesin, ja myös vuoden 2020 jälkeen on tarkoitus jatkaa. Vieläkin tärkeämpää on, ja tämä on vielä lisäargumentti sille, että Pariisissa tarvitaan hyvä sopimus, niin vieläkin tärkeämpää on se, että jos emme saa tätä suurta globaalia sopimusta aikaan, niin miten ihmeessä saamme sitten ilmastonmuutosta torjuttua, hiilidioksidipäästöjä vähennettyä, koska näin meillä olisi myös huomattavasti tasaisempi, tasaisemmat liiketoimintaedellytykset kaikkialla maailmassa – Tämähän on äärimmäisen tärkeä yhteinen äh, asia, jota kaikkien tulee ajaa, myös kilpailijoidemme. Nämä ovat merkittäviä ponnisteluja ja siksi meidän on tehtävä kaikkemme saadaksemme aikaan hyvät kunnianhimoiset äh, tulokset Pariisista. Se, on, äh, se hyödyttää kaikkia ja tasoittaa liiketoimintamahdollisuuksia yli rajojen. Täällä on esitetty koko joukko kysymyksiä liittyen tärkeisiin hankkeisiin energiaturvallisuuden suhteen, esimerkiksi tietyt hankkeet Pohjanmerellä, tietyt Välimerellä. Ja luonnollisesti tarkastelemme sitä, miten saamme korostettua näiden tärkeiden energialähteiden käyttöä. Totta on, että esimerkiksi tällä hetkellä suhteemme Venäjän ja Gazpromiin varmasti entisestään korostaa eh, energialähteiden eh, monipuolistamisen tarvetta ja myös sitä, että mihin hinta energiaa ostetaan. Herra Balko kysyi vierailustani niin Moskovaan. No voitte varmaan arvata, että siellä käytiin kyllä hyvin avointa eh, suorapuheista keskustelua yhtäältä poliittisella tasolla havaitsi tarpeen energiavuoro puhelun suhteen ja totesin, että jos nähtäisiin jotain äh, edistystä Minskin sopimuksen täytäntöönpanossa, jos voitaisiin nähdä, että äh, tilanne lievenisi, jopa normalisoituisi hiljailleen äh, Ukraina ja Venäjän välillä ja sitten Venäjän ja Euroopan unionin välillä, mutta nythän on taas nähty viime päivinä, mitä on tapahtunut ja tämä kyllä todella aiheuttaa hyvin suuria ongelmia. Sitten tuota Gazpromin pääjohtajan huomiot, jotka taas olivat kyllä äärimmäisen yllättäviä ja tämä vahvistaa sen, että jonkinnäköinen muutos on varmaan Gazprominkin liiketoiminnassa tapahtumassa ja myös sen suhteen, miten he viestivät asiakkaidensa kanssa. Hehän eivät ole suorassa yhteydessä asiakkaisiin, vaan ilmaisevat kantojaan lehdistötilaisuuksissa, eli tämä 63 miljoonaa kuutiometriä Ukrainan kautta. Euroopan tuleva määrä siirrettäisiinkin Turkkiin, mutta ei, ei tämä ole taloudellisesti kannattavaa. Ei, ei Turkin alueella ole minkään näköistä kysy, kysyntää. Ähm, eli mitä siellä tehtäisiin äh, näiden äh, mm, miljoonien ja miljoonien kuutiometrien metrien eh, suhteen. Ei sitä itse asiassa siellä tarvita. Ja sitten siellä on tietenkin vielä Turkin ja Kreikan raja, joten tämä oli kyllä voimakas viesti, mutta uskon, että keskustelu varmaan jatkuu ehkä pikemminkin taloudellisesti eh, kannattaa luotettavampaan ja realistisempaan suuntaan jatkossa. Samalla sitten tosiaan meidän energialähteiden moni puolistamisemme suhteen jatketaan työtä, että saadaan mm, uutta kaasua tuon kaakkoisen linjan kautta. Meillä on Bakussa pian neuvottelut, joissa käydään ihan keskustelua konkreettisesta toimintasuunnitelmasta, jotta tuo uusi kaasu uudelta lähteeltä saadaan Euroopan uuden putken kautta ja näin todella lisätään vaihtoehtojamme. Sama liittyy sitten Välimeren mahdollisiin öljyn porauslauttoihin voitaisiin vaikkapa myös Algeriasta, Kyprokselta, Israelissa siellä on uusia löydöksiä. Kyllä meillä on koko joukko mahdollisuuksia siitä, että kaasu saataisiin Eurooppaan näistä eri lähteistä, mutta tässä tarvitaan kyllä puhumista yhdellä äänellä ja myös vakaata kaasuinfrastruktuuria niin, että kaasu saadaan virtaamaan kaikkialle Eurooppaan ja solidaarisuutta täytyisi myös osoittaa, jos jollakin jäsenvaltiosta on ongelma, niin muiden tulisi osoittaa solidaarisuutta ja näin äh, osoittaa, että olemme unioni ja yhdessä vahva sellainen. Sitten äh, Turmes kysyi lainsäädäntöagendastamme tietänette, että olin vastuussa toimielinten välisistä suhteista aiemmassa elämässäni, joten tiedän oikein erinomaisesti, miten tärkeää yhteistyö Euroopan parlamentin kanssa on. No, mm, tietenkin sitten kun konkreettisesta toimintasuunnitelmasta puhutaan, mennään enemmän yksityiskohtiin, mutta uusiutuvien direktiiviä, eh, EK-merkintädirektiiviä, energiatehokkuusdirektiiviä, kaikkia näitä tulee tarkastella uudelleen ja myös EU-lämpöstrategiaa. Viittasinkin tuossa e, järkevän rahoitukseen tai älykkäisen rahoitukseen älykkäiden rakennusten suhteen. Tässä joitain esimerkkejä tulevista ehdotuksistamme ja luonnollisesti Euroopan parlamentti tulee soveltuvalta, soveltuvalla tavalla olemaan mukana ja kyseessä on paitsi Euroopan parlamentti, joka kantaa roolinsa Euroopan parlamentti, joka tukee tätä tärkeää ehdotusta ja auttaa meitä työssämme, jotta voimme edistyä Euroopan energiaunionin suhteen. Ja jos sallitte, vastaan myös kysymyksiin, jotka liittyvät näihin yhteyksiin ja yhteenliittymiin. No niin, helmikuun lopussa saatte ensimmäisen tiedonannon siitä, miten saadaan aikaan näitä yhteyksiä Euroopan unionin eri alueiden välillä ja vuoteen 2030 mennessähän on asetettu entistä kunnianhimoisempia tavoitteita ja pyritään todella saamaan paljon aikaan. Tärkeää on hallinnoida näitä putkia entistä paremmin, jotka verkkoon liittyvät. Tarvitaan hyvin selkeää kuvaa siitä, mitä suunnitelmia kullakin jäsenvaltiolla on, mitä voidaan saada aikaan, miten voidaan auttaa jäsenvaltioita toteuttamaan hankkeitaan, mikä on ongelmallista, mikä ei. Miten voidaan varmistaa se, että huomioon otetaan paitsi kansallinen ulottuvuus, myös rajat ylittävä ulottuvuus. Useinhan kansallisella tasolla keskitytään hankkeiden kansalliseen ulottuvuuteen unohtaen sitten rajat ylittävät ulottuvuudet. Ja tässä todella tekniset ja hallinnolliset esteet tulisi saada poistumaan rajat ylittäviltä hankkeilta Euroopan energiamarkkinoilla. Sitten kysyttiin. Sitten kysyttiin. Rova kysyi ydinvoimasta. Sopimuksen suojelijana luonnollisesti suojelemme sopimusta, kunnioitamme sopimusta myös äh, artiklaa, jossa todetaan, että jäsenvaltiot itse päättävät äh, energiasekoituksestaan siitä, mitä energialähteitä käyttävät, mutta lienette myös tietoinen siitä, että kovasti teemme työtä parantaaksemme teollisuuden, siis koko ydinvoimateollisuuden oikeudellisia puitteita, esimerkiksi radioaktiivinen jäte, säteilyturva. Nyt tarkastelemme myös investointisuunnitelmia liittyen uusiin ydinvoimaloihin ja varmistamme sen, että kaikki kunnioittavat uusimpia turvallisuusvaatimuksia, joita olemme Eh, Fukushiman jälkeen eh, valmistelleet, eh, jos ydinvoimaloita on, niiden on oltava kaikkein turvallisimpia maailmassa. Sani kysyi ydinpolttoaineesta. Komissio edelleen ajaa lähteiden monipuolistamista. Myös MPP-hankkeen Suomessa esimerkiksi Suomen hankkeessa voidaan varmistaa se, että vaikka on venäläinen reaktori, niin tekniset spesifikaatiot ovat sellaiset, että ydin polttoainetta voidaan myös hankkia muista lähteistä. Eli kun me haluamme monipuolista energialähteitämme, tämän täytyy kattaa kaikki energialähteet. Ja sitten tietenkin kysymys energiayhteisöön liittyen Popacin mm, eri energiayhteisön äh, johtajan kanssa. Teemme oikein hyvää yhteistyötä. Energiaunionihan ei, sen rajat äh, eivät suinkaan ole EU-rajat. Äh, Kumppanimaamme ovat mukana prosessissa ja kovasti odottavat yhteistyötä kanssamme ja me kovasti odotamme eurooppalaisten standardien ajamista, Euroopan lainsäädännön äh, ajamista niidenkin kotimaisilla markkinoilla, koska se parantaa laatua ja parantaa myös mahdollisuuksia niiden energiajärjestelmien paremmalle integroinnille eurooppalaiseen järjestelmään. Tämähän on hyvin tärkeää ja valtava haastekin kyllä, mutta tärkeä tehtävä Ukrainalle vaikkapa ja voisi auttaa myös Ukrainaa tämän äh, hyvin vaikean äh, ylimenokauden aikana, kun se siirtyy täydellisestä riippuvuudesta Venäjästä kohti äh, tehokkaampaa ja riippumattomampaa ja hiilidioksidivähäisempää taloutta. Puheenjohtaja, yritin tässä nyt kattaa useimmat kysymykset, joita sain, joita minulle esitettiin. En minä ehkä ihan kaikille vastannut, mutta tiedän, että tässä jo aikataulukin on hiukan pettänyt ja näin, että te ja sihteeristö, pääsihteeri siinä katselee kelloa ja yrittää minua saada ymmärtämään, että lopettaisin. Mutta kiitän teitä kysymyksistä. Ne olen valmis vastaamaan kaikille teille, joille en nyt vastannut mikrofonin kautta, niin voi kyllä henkilökohtaisesti vielä vastata ja kovasti odotan jatkokeskustelua ja keskusteluhan jatkuu sitten, kun energiaunionipaketti on komissiossa hyväksytty. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos teille. Kiitos läsnäolostanne. Ja mitä pikimmiten varmasti tulette uudelleen valiokuntaamme. Jäämme sitä odottelemaan, kuten toistakin puheenjohtajaa, jota on jo pitkään odoteltu. Joka tapauksessa kiitos teille kaikista vastauksistanne, joita annoitte kaikkiin jäsenten kysymyksiin. Näin päätän kokouksen mitun, minuutin ajaksi. Näin varapuheenjohtajan kanssa käymme keskustelun päätöksen mennä seuraavan kohtaan esityslistalle sen jälkeen. Colleagues, can we start the debate, please? Kollegat, voisimme aloittaa keskustelun? okay, so uh, our next... No-, no-, no niin, seuraava aiheemme on keskustelu uudesta EU-strategiasta Metsänä Metsälän puolesta. Tässä on puheenvuoron lausunnon laatijalla herra Kampusille, olkaa hyvä. presidenta. Queridos colegas, es un Hyvä. Kiitoksia, hyvät kollegat. Minä haluaisin nyt esitellä luonnokseen, joka perustuu uuteen metsästrategian ehdotukseen EU-ta varten metsien ja metsähoidon puolesta. Toivottavasti parlamentin ryhmät voivat tätä vielä täydentää yhdessä maatalousvalian kanssa, joka on Itren kanssa tässä maat, va, toimivaltainen valiokunta, jotta voidaan tehdä työtä metsien hyväksi. Ennen kuin menee yksityiskohtiin lausunnossa, haluaisin ottaa sillä muutaman seikan esille, jotka ovat tärkeitä, että ehkä ovat mukana lausunnossa. Tämän arvo on kolmeen ja puolen miljoonan työntekijän osuus ja osa BKssäkin on tärkeä, eli se liittyy myös luonnon suojeluun. Ja totta kai se on oleva jatkossakin tärkeää. Ja totta kai tämäkin myötä päästään ehkä kriisistä eteenpäin. Toiseksi, ja tässä ei ole toimivalta EUlla, metsäalalla oikeastaan kyse on toissijaisuusperiaatteen toteuttamisesta ei pelkästään jäsenvaltiossa, vaan myös alueellisilla viranomaisilla on toimivalta eri jäsenvaltioissa tässä ja ainakin jaettua toimivalta. Aina kuitenkin mahdollisimman läheistä yhteistyötä tehdään asioiden parissa. Alun perin lausunnossa keskitymme nimenomaan tasapainoita tarvitaan eri osien välillä, jos ajatellaan taloutta, yhteiskuntaa ja mets, luontoa. Ei ole kyse sanoista, vaan ihan tosiasioista. Meidän täytyy keskittyä siihen, että voidaan metsiä hoitaa kestävältä pohjalta. Välimeren ja pohjoisten metsien yhteisten periaatteiden pohjalta ehkä on hyvä muistuttaa siitä, että meidän täytyy monimuotoisuutta myös metsien avulla luoda, välttää metsäpaloja. Jos niitä pystytään ennaltaehkäisemään, niin näin se tukee myös sekä yksityisiä että julkisia metsiä. Me olemme pyrkineet erityistoimia kehittelemään laiduntamisen osalta tai metsäalueiden luomista, joka huomioitaisi myös tässä maatalouspolitiikassa. Ensimmäisessä tila, pilarissa laajentamiskelpoisissa alueissa, kuten myös maaseudun kehittämisessä toisessa pilarissa. Ja jäsenvaltiot antaisivat kannustimia myös esimerkiksi ympäristöpalvelumaksujen myötä Tämä voi auttaa sekä pieniä että suurempia toimijoita, kun muuten kannustimia ei ehkä ole tarjolla. On välttämätöntä myös, että kun ympäristöhoitosuunnitelmia laaditaan, niin jäsenvaltiot eivät lisää kuitenkaan metsänomistajille lisätaakkaa kannustimien kautta, ettei sitten hylätä metsiä, joita pyritään suojelemaan. Siksi haluaisin vähän puuttua viimeiseen kohtaan lausunnossa, joka liittyy toimijan aset ilmoitukseen. Se on tärkein väline, joilla he työskentelevät metsissä myös näiden suunnitelmien avulla. Totta kai on selvää, että hoitajat haluavat myös kantaa huolta omista metsistään. Ja sitten palan alkuun meidän täytyy tarttua tilaisuuteen jota tässä on tarjolla, että saadaan talouskasvua kestävältä pohjalta, luoda työpaikkoja vihreältä pohjalta ja saada lisää arvoa metsäalalla perustuen laatuun ja läheisyyteen. Lopuksi metsät edustavat valtavaa tilaisuutta myös ympäristörikkauksien floran ja faunan suojelemiseksi ja tämä on yksi keino maaseudun kehittämiseksi, ettei maaseutua hylätä ja antaa nuorille kannustimia – avata yrityksiä myös metsänhoidon parissa. Kiitoksia rouva puheenjohtaja. Haluaisin kuulla nyt muita poliittiryhmien näkemyksiä, että voidaan saada päätöksen tasapainon lausunto, joka heijastelee erilaisia näkemyksiä parlamentissa niin, että saadaan lisää arvoa myös tälle lausunnolle. Kiitoksia. Uh, thank you very much. Uh, Kiitoksia kovasti valmistelijalle. Sitten varjot. Herra Brannun ensimmäisenä. And thank you to Mike. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos kollegalle tämän metsästrategian alustamisesta ja tulevista tarkistuksista. Tässä on paljon hyvää. Ehkäpä tässä on pikemminkin kyse siitä, mitä asioita korostetaan strategiassa ja tarkistuksessa haluaisin korostaa sitä, kuinka merkittävässä roolissa metsät ovat, kun torjutaan ilmastonmuutosta ja samoin siinä, kun luodaan uusia työpaikkoja. Sehän tässä mainittiinkin, tämä oli hyvä asia. Euroopan metsät imevät itsensä 10 prosenttia hiilidioksidipäästöistä, ja jos metsäkattavuutta saataisiin lisättyä 40-45 prosenttiin, niin että Esimerkiksi Irlannin kaltaiset maat lisäisivät metsään kattavuuttaan no, 10 prosentista 18 prosenttiin tulevina vuosina. Näin saisimme varastoitua entistä enemmän hiiltä ja hiilidioksidia ja hiilidioksidia ja hiiltä voidaan varastoida paremmin myös hallinnoimalla metsiä paremmin. Ja mitä paremmin metsästä huolehditaan, sitä enemmän todella saadaan aikaan myös työpaikkoja. Ja jos työstämme puuta, varastoimme hiiltä, tässä itse istun puupöydän ääressä. Kaikki tämä on hyvin tärkeää. Ja teknologiassa katsotaan esimerkiksi puukuituja, niiden roolia – nyt autoissakin jopa on jo puukuituosia. Ja tämäkin on tärkeää siinä, kun hiiltä varastoidaan. Metsillä voi todella olla merkittävä työpaikkojen luomisen rooli. Samoin terveysvaikutukset on osoitettu, että kävely tai ratsastus tai pyöräily metsässä edistää terveyttä ja esimerkiksi maan parantaminen puita istuttamalla lisää maiden tuottavuutta. Ja monia alueita voidaan todella parantaa ja tiedämme, että jos istutamme puita, voimme estää tulvien vaikutuksia. Eli tässä on todella kyse siitä, mitä sieltä haluamme, haluamme korostaa esimerkiksi sitä roolia, joka metsillä on ilmastonmuutoksen lieventämisessä. Ja jos korostamme sitä, mikä rooli puilla on, pääsemme pitkälle. Tässä täytyy tehdä selväksi se, että ihmisen paras ystävä ei ole koira, vaan puu. Um, now, uh... Kiitoksia. Herra Dorman, olkaa hyvä. Tak for det, øh, og jeg vil godt øh, starte med at takke øh, <clears throat> ordføreren for det arbejde, han... Kiitoksia. Haluan äh, kiittää esittelijää. Ja me luonnollisesti Euroopan unionissa tarvitsemme uutta metsästrategiaa, parempaa koordinaatiota, koska monet EU-politiikat, energia, ympäristö, ilmasto äh, liittyvät äh, metsän hoitoon, metsähallintoon. Samoin kyse on 3,5 miljoonasta työpaikasta Euroopan unionissa kolmanneksi suurin työnantaja kuitenkin kyseessä elintarviketeollisuuden ja muiden jälkeen, joten kyllä tässä strategiaa, uutta strategiaa tarvitaan. Kuitenkaan keskittämistä emme halua. Pyrkimykset tehdä metsätaloudesta jotenkin Euroopan unionin poliittinen äh, toimi äh, pois jäsenvaltioilta. Tätä emme hyväksy. Emme halua myöskään mitään pakollisia metsähallinto-ohjelmia, katsomme, että ei yksi kriteeri toimi kaikille. Ja samoin kaikki sidosryhmät täytyy ottaa mukaan tähän keskusteluun, erityisesti tietenkin myös metsän omistajat, heidän edustajansa. Kun ajatellaan tutkimusta ja kehitystä, sitä tulisi priorisoida, koska metsäala voi todella hyötyä suuresti uusista ajatuksista, uusista keksinnöistä ja äh, metsäalueita menetetään jatkuvasti ähm, kaupungistumisen tieltä ja meidän täytyisi äh, todella myös kaikki aukot kaupunkipolitiikan ja maaseutupolitiikan välillä kuroa umpeen. Samoin täytyy huolehtia siitä, että metsäalamme kilpailukyky säilyy, koska vain kilpailukykyinen metsäala myös houkuttelee sijoittajia takaa taloudellisen vaurauden tulevaisuudessa vaikkapa biotalouden alalla. Ja kun ajatellaan eri kasveja, niiden istuttamista, niin tämä on tietenkin väline kestävälle metsänhoidolle ja monet metsien hallintosuunnitelmista ovat itse asiassa pohjautuvat täysin vapaaehtoisuuteen ja metsän omistajat huolehtivat tästä täysin itse ja vapaaehtoisesti. Kiitos. No. Kiitos. Rouva mikä seuraavaksi. Kiitoksia. Haluan kiittää raportööri Kambusta hyvä, hyvästä työstä. Hänen luonnoksensa on tasapainoinen ja asiantunteva. Tiedämme, että metsät herättävät monenlaisia tunteita ja ajatuksia. Toisille metsä on paikka, jonne mennään virkistäytymään ja nauttimaan luonnosta. Joillekin metsä voi olla pelottava paikka, joillekin se luo toimeentulon ja sitten joku ei tiedä metsistä yhtään mitään. Aivan kuten raportööri toteaa, niin toissijaisuusperiaatetta tulee kunnioittaa, mutta me voimme oppia toisiltamme ja jakaa hyviä käytäntöjä ja siinä mielessä koordinaatio on erittäin tärkeä. Välimeren maissa, kuten tässä raportissakin kerrotaan, metsäpalot ovat merkittävä ongelma. Jossain muualla sitten metsätuhoja syntyy aivan muista asioista. Puu on erinomainen materiaali, kuten tuossa äsken todettiin, niin ehkä se metsä onkin ihmisen paras ystävä eikä, eikä koira. Melkein mitä tahansa kysyy, niin vastaus on, on puu. Se on erinomainen rakennusmateriaali ja moneen muuhunkin puuta voi käyttää. Ja tällaisena taloudellisesti vaikeina aikoina on hyvä muistaa, että puu kasvaa aina, on taloustilanne sitten mikä tahansa. Se tuo työtä ja toimeentuloa ja on siis kolmanneksi suurin työnantaja Euroopassa, joten kyllä tällä metsästrategialla ja sen täytäntöönpanolla on todella suuri merkitys meidän kaikkien hyvinvointiin. Siis metsät antavat monille alueille ja useille kansakunnille työtä toimeentuloa, sellaisen työn ja toimeentulon, jolla on tosi suuri merkitys. Kuten tässä korostetaan, niin EUlla on myös globaali vastuu metsäasioista, metsäkato ja sitten metsän monimuotoisuuden väheneminen on iso asia ja sen eteen tulee tehdä kaikki voitava. Sitten aivan lopuksi kaikista ehkä tärkein asia, että metsän suojelu ja metsien käyttö, ne eivät ole toisensa poissulkevia tai ristiriidassa keskenään. Nämä tavoitteet on täysin mahdollista yhdistää. Puun kestävä käyttö edellyttää hyvin heidät hoidettuja metsiä, ja kun metsät hoidetaan hyvin, siinä tulee suojelu huomioitua ja ihmisen hyvinvointi. Metsästrategia on tärkeä ja on tärkeää, että me saamme tämän eteenpäin oikeassa muodossa. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Rova Kyllönen. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia herra Kampukselle hänen tasapainoisesta työstään Suomalaisena metsän keskellä ikänsä kasvaneena verenkierrossa elää hyvin vahva side ja syvä kunnioitus metsiä kohtaan. Metsä ei ole koskaan vaan puuraaka-aineen lähde, vaan myös ihmisten ja eläinten hyvinvoinnin sekä luonnon monimuotoisuuden kehto, siis henkisesti sosiaalisesti, ekologisesti ja kulttuurisesti merkittävä osa eurooppalaisuutta. Tästä näkökulmasta on tärkeää pitää mielessä, että metsäperäisistä raaka-aineista ja tuotteista puhuttaessa emme voi puhua pelkästään vain puusta, vaan meidän pitää muistaa sen tarjoama laaja kokonaisuus. Metsä tuottaa meille monia uusiutuvia ja ympäristöystävällisiä ratkaisuja niin rakentamiseen, materiaaleihin kuin myös monenlaisiksi polttoaineiksi. EUn komission metsästrategia onnistuu mielestäni varsin hyvin tasapainoilemaan erittäin vaikeassa yhtälössä. Luomaan EUlle tarvittavia yhteisiä periaatteita – mutta jättämään tarkemman päätöksenteon asiassa kansalliselle ja paikalliselle tasolle. Läheisyysperiaatteen kunnioittaminen tässä asiassa on mielestäni paikallaan. Pidän myös tärkeänä sitä, että metsien kestävälle ylläpidolle ja uusiutumisen turvaavalle käytölle on Euroopan unionissa selkeät, mutta järkevissä puitteissa toteutettavissa olevat periaatteet. Pidän tärkeänä, että EU on kaikissa toimissaan vastuullinen sekä unionin alueella Euroopassa että suhteessa muuhun maailmaan. Toivon, että jatkossa voimme kansainvälisillä foorumeilla ja tarvittaessa myös ympäristö- ja kauppapolitiikassamme huomioida kestävän metsätalouden kehityksen haasteet myös muun maa, maapallomme osissa. Tällä on suuri merkitys maapallon koko biodiversiteetin säilyttämiseen sekä myös ilmastonmuutoksen torjuntaan. Muistakaamme EUn metsästrategiaa käsiteltäessä, että vastuumme koko maapallon metsistä on yhteinen. Kiitos. Thank you. Kiitos. Seuraavaksi herra Matsuronis. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat. Metsä- ja puuala ovat hyvin arkoja aloja joihin poliittiset muutokset herkästi vaikuttavat. Ja siksi meidän on paremmin koordinoitava omia toimiamme. Ja näiden toimien johdonmukaisuutta on parannettava. Ja toimimme pitää olla johdonmukaisempia politiikkojen suhteen. Ja kaikkien toimien pitäisi kattaa koko metsäalan arvoketju siihen asti, kun tuotteita saatetaan markkinoille. Tämä tulisi olla tässä perusperiaatteena. Metsäalan resurssien järkevällä käytöllä voidaan varmistaa parempi hakualueiden käyttö niin, että todella täytäntöön pannaan oikeanlaisia välineitä. Jos haluamme toteuttaa tätä strategiaa oikealla tavalla, Tarvitsemme pitkän aikavälin toimintasuunnitelman ja kaikkia eri näkökohtia on toteutettava tasapainoisesti niin, että saadaan aikaan lisäarvoa. Ja pitäisi olla myös keinoja tukea omistajia ja olisi syytä luoda oikeusperusta jolla sitten luotaisiin yhtenäiset metsänhoidon kriteerit. Eri tahojen pitäisi pystyä osallistumaan metsänhoitoon tasapainoisina kumppaneina niin, että todella saa, saadaan monimuotoiset hyödyt käyttöön. Näin kuulimme varsin nyt muut jäsenet. Rova García Pérez. Gracias, presidenta. Kiitos puheenjohtaja. Olen pitkälti samaa mieltä monien jo puheenvuoron käyttäneiden kanssa. Olen tietoinen ja me kaikki tiedämme, että yhteistä politiikkaa metsäalalla Euroopan unionissa ei voi toteuttaa, mutta ihan mikään estä sitä, etteivätkö metsäiset jäsenvaltiot voisi olla solidaarisia e, huolehtia siitä, että esimerkiksi kuivuus, metsäpalot, aavikoituminen ja muut e, metsinkin liittyvät asiat hoidetaan yhdessä. Kun ajatellaan metsiemme suojelua, tämä on aivan keskeistä tämä yhteistyö ja koordinaatio. Toki subsidiariteetti aina muistaa aina sitä kunnioittain. Me emme voi tukea sitä, että halutaan poistaa joissain tapauksissa metsä hallintosuunnitelmat. Esimerkiksi Välimeren alueella metsiin liittyy kovin monia ongelmia. Esimerkiksi tietyt omistajakysymykset, jotkut metsäalueet, niiden omistajat tajuussuhteista ei tiedetä, ne jäävät itse asiassa oman onnen sanojaan, niitä ei hoideta. Ja niissä voi esimerkiksi syntyä erilaisia, päästä leviämään erilaisia tauteja. Kuitenkin työpaikkojen nimissä katsomme, että kaikilla metsillä tulisi olla hoitosuunnitelma ja toivomme, että pystymme niin Köstingerin kuin Kampusinkin, joka on täällä keskustelussa mukana, vakuuttamaan näistä kannoistamme. Ja metsien suojelu on tietenkin tässä kaikkein tärkeimmällä siellä. Kiitoksia. Thank you. Kiitos. Rova Evi. Grazie, grazie presidente. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin minäkin kiittää valmistelijaa hyvän lausunnon laatimisesta metsästrategian tiimoilta. Minä uskon, että tämän valiokunnan lausuntoa täytyy täsmentää, ottaa huomioon tiettyjä näkökohtia metsänhoidosta. Me olemme vakuuttuneita siitä, että luonnonvarojen taloudellinen arvo edellyttää suojelua, mutta täytyy löytää oikea tasapaino, kun hyödynnetään voimavaroja, sitten halutaan miettiä palveluita tai luonnonjärjestelmien käyttöä. Metsiä on pidettävä ei pelkästään hyödyntämisen kohteena raaka-aineita ajatellen, joita käytetään teollisuuden eri aloilla, vaan ennen kaikkea monimutkaisena suhdejärjestelmänä elävien organismien kesken ja sitä ympäröivän luonnon kohdalla. Meidän täytyy miettiä myös hiilidioksipäästöjä. Se vaikuttaa myös maaperän vakauttamista. Me tiedämme, mitä Itälassakin on tapahtunut maaeristyksen kohdalla me, jotta ajatellaan, että tuhannet eläinlajit elävät myös metsissä, niin siksi tällä on tärkeä osa myös fyysisten ilmiöiden hallinnassa, joista hyödyttää myös ihminen. Lisäksi meidän täytyy miettiä häiriötekijöitä, kun on muita häiriötekijöitä, kuten happosateet tai ilmastonmuutokset tai metsäpalot, kuten moni meistä on jo maininnutkin täällä. Sen sijaan Ervometsien suojelu on tärkeä tehtävä, jotta voidaan toteuttaa muita yhteisön ohjelmia, Natura 2000 esimerkiksi. Ja siksi tämä ulotus on säilytettävä mukana, kun suunnitellaan metsätoimia. Toisaalta eurooppalainen politiikka, esimerkiksi polttoaineen käyttövelvollisuudet ovat johtaneet myös metsäkatoihin kaukaisillakin alueilla. Siksi meidän moraalinen velvollisuutemme on korostaa metsävarojen suojelu ei pelkästään yhteisön tasolla, vaan myös rajoillamme. Lopuksi toteaisin vielä, että metsän hoitopolitiikkaa ei voida pelkästään esteenä kehitykselle, varsinkin kun ajatellaan luonnonvarojen hyödyntämispolitiikkaa lähtee lyhyen aikavälin arvioinneista tuottoa tavoitellen mahdollisimman lyhyessä ajassa. Kiitos. Thank you, Mrs. Evi. Kiitoksia, Evi. Sitten Turvals viimeisenä. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Tämä keskustelu on varsin mielenkiintoista. Olen varma, että meillä on hyvin erilaisia kokemuksia metsistä. On mukava tarina. Hollantilainen diplomaatti lähestyi suomalaisdiplomaattia ja kysyi täältä Kuinka paljon teillä on Suomessa metsää? Tai metsiä? Suomalainen ei tällaista kysymystä ymmärtänyt lainkaan, koska eihän metsiä Suomessa pysty laskemaan. Jos vaikkapa omasta niin lähden metsään, niin metsä jatkuu parista kilometriä. joten suomalaisdiplomaatti ei kyennyt vastaamaan hollantilaisdiplomaatille, joka sitten sanoi aika ylpeänä, että meillä on Alankomaissa 18 metsää. No, hyvä juttu. Mutta kun tämän tarinan kuulee, niin no, täytyy muistaa, että metsät ovat piikkilangan ympäröimiä siellä. Ehkäpä hyvästä syystä. Eli kun ajamme metsästrategiaa eteenpäin, on ymmärrettävä, että puhumme hyvin eri asioista. Ja kun ystäväni Kyllönen puhui omista kokemuksistaan metsistä Itä-Suomessa, on selvää, että hänen kokemuksensa eroavat omistani, vaikka olemmekin kotoisin samasta maasta. Joten älkää ajatelko, että kaikki metsät, olivatko ne minkä kokoisia tahansa, tulisi asettaa EUn suojelun alaisiksi. Antaa metsien olla metsiä meille kaikille. Kiitos. Sitten puheenvuoron saa komission edustaja. Thank you, Mrs. Chair. Just briefly. Uh... Kiitos puheenjohtaja ihan lyhyesti. Haluan kiittää kaikkia valiokunnan jäseniä puheenvuoroista. Ensimmäinen komission esittelemä strategia pyrki kokonaisvaltaiseen metsähallintoon, joka kattaisi kaikki metsän hyödyt, ulkoiset sisäiset politiikan alat ja koko metsän arvoketju. Tässä otetaan myös huomioon E mahdollisten EU-tasoisten toimien lisäarvo sekä sitten kansalliset, puhtaasti kansalliset toimet subsidiariteettia kunnioittaen. On monia ekosysteemiin liittyviä palveluja, joita metsä tarjoaa, sekä myös sosiaalinen ulottuvuus, johon monet ovat viittaneet esimerkiksi tärkeiden eläinten ja kasvien elinympäristö, maaperän suojelu, ilman puhdistaminen, veden suodattaminen, tulvien estäminen, matkailu ja virkistys. Onkin äärimmäisen tärkeää metsätoimissamme muistaa aina se, että metsät ovat rajallinen luonnonvara ja että myös niiden käytöllä on biologiset rajansa, jos metsät halutaan säilyttää. Nyt Äh, kestävä biotalous, äh, äh, mutta samalla myös metsäteollisuus ovat mahdollisia rintarinnan Euroopassa. Samoin täytyy muistaa metsien hyvin tärkeä rooli eh, hiilidioksidin sitomisessa ja ilmastonmuutoksen torjumisessa näin, kun ajatellaan myrskyjä, metsäpaloja, tulvia, niiden pelataan jatkossa vahingoittavan metsiä entistä enemmän. Tästä on jo esimerkkejä. Siksi meidän on aktiivisesti suojeltava metsiämme, ottaen huomioon tietenkin metsän paikalliset erityispiirteet kussakin tapauksessa. Komissio odottaa niin keskustelussa kuin sitten lopullisessa tekstissäkin parlamentin panosta, joka tulee Envi Itre ja Agri-valiokunnilta. Kiitos. Now in the end I will give the... Kiitoksia lopuksi Verara Kambus, joka voi päättää keskustelun. Sí, muchas gracias, presidenta. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin on syytä kiittää lämpimistä sanoista, joita kuulin. Ensimmäisessä puheenvuorossani sanoinkin, että tässä lausunnossa tulee pyrkiä tasapainoon. Kun lähdettiin liikkeelle, niin tiedostettiin se, että kysymys todella heijastelee hyvin erilaisia todellisuuksia Euroopassa ja näin kuulimmekin eri puheenvuoroista tässä keskustelussa. Voimme puhua koordinoinnista, mutta emme yhtenäistämistä, yhtenäistämisestä, koska on todella syytä muistaa, että tilanne on Amerikassa hyvin erilainen. Suomen metsät eroavat Välimeren alueen metsistä tai Alankomeren metsistä. Lausunnon laatija pyrkii löytämään tasapainon siinä, että metsään suhtaudutaan välineenä ilmastonmuutosta vastaan ja samalla sitä pidetään talouskasvun ja työpaikkojen moottorina. Ja kysymyksiin keskitytään tasapainoisesti niin, että todella metsien erityispiirteet ja heterogeenisuus otetaan huomioon ja pohjois- ja eteläulottuvuus ulottuvuus. Täällä Garcia puhui tästä. Täytyy tulla muistaa se, että eroja on paljon, emmekä missään tapauksessa viittaa metsien hoitosuunnitelmien poistamiseen – vaan puhumme siitä, että hoitosuunnitelmat eivät saa estää sitä, että metsät ovat elinvoimaisia, puhtaita, niitä ei polteta. Ne ovat tuottavia jatkuvasti ja niistä olisi hyötyä meille kaikille, jotta pääsemme jo mainittuihin tavoitteisiin. Hoitosuunnitelmissa ei saa olla liikaa byrokratiaa. usein metsät hylätään ja sen jälkeen ne saattavat palaa. Lausunnossa pikemminkin haluamme kuitenkin keskittyä siihen, että pääsemme lopullisiin tavoitteisiin. Eli siihen, että metsät ovat hyvässä kunnossa, ne ovat puhtaita, niiden avulla voidaan torjua ilmastonmuutosta ja saada aikaan uusia työpaikkoja. Olen varma siitä, että keskustelun kautta ja tarkistusten kautta tästä lausunnosta ja mietinnöstä saadaan paljon parempi. Ja olen varma, että teemme hyvää yhteistyötä keskenämme. Kiitoksia. Thank you, Kiitos, herra Gambus. Ja nyt kerron aikataulusta. Määräaikatarkistusten jättämiselle on 28. tammikuuta puolelta päivin äänestys Venvissä 24. helmikuuta. Näin päätämme kokouksemme. Seuraava kokous on torstaina 29. tammikuuta. Hauskaa ilon jatkoa.